Oh. Hyvää huomenta. Voimme aloittaa kokouksen. Meillä ei ole tänään aivan yhtä täysi sali kuin eilen, kun meillä oli tämä Venäjän ihmisoikeuskuuleminen, mutta kuitenkin meillä on tänään yhtä mielenkiintoisia asioita. Ja toivotan teille hyvää huomenta ja jatkamme nyt kokousta. Tänään on, on kulunut kuusikymmentä vuotta Kiinan kansantasavallan perustamisesta ja Kiinassa tämä on tietysti suuri juhlapäivä. Me olemme saaneet viestin kiinalaisilta ihmisoikeuspuolustajilta, jotka kertovat meille, että näitä juhlallisuuksia varjostavat massiiviset turvallisuustoimet, joilla rajoitetaan ihmisten ilmaisuvapautta ja, henkilökohtaisia vapauksia. Eh, nämä rajoitukset koskevat internetin käyttöä eh, ja ovat erittäin huolestuttavia. Myöskin eh, kymmenittäin aktivisteja ja toisinajattelijoita on pidätetty, uhkailtu, heitä valvotaan, heitä on käsketty lähtemään Pekingistä tai heitä on kidnappattu. Ja ne, jotka tulevat pääkaupunkiin esittämään vetomuksiaan, niin heidät on lähetetty pakolla takaisin kotiin. Tällaista me emme tietenkään voi hyväksyä. Ja meidän täytyy kiinnittää Kiinaan vakavaa huomiota ja tässä tulevissa kokouksissa sen tietysti teemmekin, mutta tämä siis Kiinan kansantasavallan 60-vuotisjuhlapäivän surulliseksi saatteeksi. Nyt sitten meillä on esityslistalla kysymystunti ja tässä on viisi kysymystä. Ja näistä saamme komission vastaukset. Minä etsin vaan nyt niitä kysymyksiä tästä. The somebody just gave me. is it going to have really this No. Okay, yes. Yes. Äh, siis ensimmäisen kysymyksen on jättänyt ähm, Barbara Lohbiiler ja se koskee äh, lapsityövoiman käyttöä. Ja tässähän siis äh, rouva Lohbiiler kysyy sitä, että missä viipyy komission lupaama selvitys ähm, lapsityövoiman käytöstä ja meillä on ollut tiedossamme, että tällainen tiedonanto olisi pitänyt antaa jo ennen tätä kesää. Ja nyt Rova Lohbiller haluaa selvityksen siihen, miksi tämä selvitys on, on viivästynyt ja hän haluaa myös kuulla, että missä muodossa tämä annetaan ja pyytää, että se olisi pikemminkin tällainen kunnollinen tiedonanto kuin vain jonkinlainen epävirallinen paperi, mutta katsotaan mitä komissio vastaa tähän kysymykseen. Herra Tiimans varmaankin, tai teidän, joo olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Uh, my name is... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tulen kaupan pääosastolta. Olen osaston johtaja ja me koordinoimme toimia, jotka liittyvät tähän mietintöön, jota pyydettiin neuvoston johtopäätöksissä toukokuulta 2009. Mitään tarkkaa aikarajaa ei ole asetettu tälle kertomukselle eikä myöskään sen muodolle. Syy tähän on se, että tämä muoto tulee muotoutumaan sen sisällön mukaan ja kun luonnos on valmiina, niin siinä vaiheessa tehdään sitten sen muodosta päätös otamme kuitenkin huomioon tämän tämänhetkisen toimielin tilanteen, eli juuri valittu parlamentti ja se tarve, että meidän täytyy mahdollistaa näkemysten vaihto näin tärkeässä kysymyksessä parlamentin jäsenten kanssa. Ja me sitten koetamme laatia sellaisen asiakirjan, joka mahdollistaa keskustelun sen sijaan, että teemme heti suosituksia ja johtopäätöksiä Kertomusluonnos on jo hyvin pitkällä ja se toivon mukaan saadaan tämän komission toimikaudella valmiiksi, jotta neuvosto ja parlamentti voivat tätä tärkeää lapsityövoimakysymystä tarkastella ja voisivat ryhtyä tarkastelemaan niitä toimia, lisätoimia, joihin ryhdyttäisiin, jotta lapsityövoiman käyttöä vastaan voitaisiin tehokkaammin tavalla. Toivottavasti tämä vastaa tyydyttävällä tavalla teidän kysymykseenne. Kiitos komissiolle, mutta nyt käännyn rouva Lohbilerin puoleen. Haluatteko rouva Lohbiler kysyä vielä tästä asiasta tarkemmin? Olkaa hyvä, jos haluatte. Äh, danke, äh, Frau Vorsitzende. Äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkäpä selvitys vielä. Minulla ei ole selvä, että miksi pitäisi vielä päättää, että mikä formaatti sillä on, koska minä kyllä ymmärsin, että on hyvin tärkeää, että formaatti on selon tiedonanto, eikä pelkästään epävirallinen tällainen staff paper. Pyytäisin selvitystä tähän ehkä muille se on selvä, mutta minulle uutena ei vielä. Voisiko komissio hieman täsmentää vastaustaan tämän selvityksen muodon osalta? Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos tästä lisäkysymyksestä. Pahoittelen, jos ensimmäinen puheenvuoroni ei ollut tarpeeksi selkeä tämän muoto, onko se työasiakirja tai tiedonanto, se riippuu monestakin tekijästä. Yksi on tämän asiakirjan sisältö. Jos asiakirja on analyyttinen asiakirja, jolla avataan keskustelu, niin silloin työasiakirjan sopivampi muoto. Jos siinä annetaan suosituksia, niin silloin tiedonanto olisi sopivampi muoto, mutta me edelleen haemme tätä sopivinta muotoa. On myöskin muita asioita, mitä täytyy ottaa huomioon, jotka ovat byrokraattisempia, eli sivujen lukumäärä määrä ja menettelyt, millä tällaiset asiakirjat hyväksytään, mutta pääasiassa tähän vaikuttaa se asiakirjan sisältö. Se vaikuttaa siihen, minkälainen muoto tämän asiakirjan sisällölle valitaan. Toivottavasti tämä nyt vastasi kysymykseen. Kiitos. Tämä varmasti vastasi kysymykseen ja meillä on sitten mahdollisuus ehkä yrittää vaikuttaa tämän selvityksen riittävyyteen. Sitten meillä on kysymys herra Christian Dan Predalta, joka koskee Burman tilannetta ja ja eh, suunniteltuja eh, vuoden 2010 eh, parlamenttivaaleja. Ja lyhyesti tässä kysymyksessä halutaan komission kantaa siihen, että voiko komissio todellakin pitää näitä suunniteltuja vaaleja vapaina ja, ja, ja reiluina, kun ottaa huomioon, minkälaisia repressiotoimia sotilashallinto on harjoittanut. Ja kuulemme nyt komission vastauksen tähän kysymykseen. Olkaa hyvä komission edustaja. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tällä hetkellä ei vielä ole vaalilainsäädäntöä, jossa määriteltäisiin täsmällisesti vuoden 2010 vaalien säännöt, eikä myöskään ole sääntöjä siitä, ketkä voivat olla ehdokkaita tai mitkä puolet voivat rekisteröityä vaaleihin. Siksi tällä hetkellä on hyvin vaikea tehdä suosituksia siitä, onko tai kertoa, onko tämä lainsäädäntö riittävän tiukkaa vai ei. Komissio ottaa nyt kuitenkin kantaa näihin vaaleihin osallistumiskysymyksiin. Ja komissio on ilmoittanut viranomaisille, että vuoden 2010 vaaleissa kaikki toimijat voisivat osallistua vaaleihin. Ja komissio myöskin tukee sitä, että vapautettaisiin kaikki poliittiset vangit ja tuettaisiin kehitystä ja kansallisyhteiskuntaa. Ja olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiin, jos teillä niitä on, ja kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission edustajalle. Olen varma, että herra Predalla on, on lisäkysymys tähän asiaan. Onko näin? Kiitos, rouva puheenjohtaja. Yksi kysymys koska olen hieman hämmästynyt nähdessäni tämän arvion. Kysymys, jonka esitän, on seuraava. Jos Burman perustuslaki jo nyt rajoittaa ehdokkaaksi asettautumisen sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat naimisissa ulkomaalaisten kanssa, niin onko mahdollista, että vaalilaki ylittäisi perustuslain ja täten kaikki voisivat vapaasti osallistua vaaleihin. Tämähän olisi suuri innovaatio, eli vaalilain kautta saataisiin lisää vapauksia, mutta en ole koskaan kuullut vielä tällaisesta ennakkotapauksesta. Todellakin tämä perustuslakikysymys on hyvin keskeinen ja komission edustaja varmaan voi vastata. Olkaa hyvä. Euh, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Toden totta, perustuslaissa todetaan, että henkilöt, jotka ovat naimisissa ulkomaalaisten kanssa, eivät voi tulla valituiksi presidentiksi. Se on tällä hetkellä ainoa rajoitus. Mutta Preda tietysti viittasi tässä Rova Suchihin. Ja tällä hetkellä Ei ole mitään lakeja, jotka estäisivät häntä olemasta ehdokkaana tai äänestämästä. Kiitos. Kiitos komission edustajalle. Menemme sitten varmaankin eteenpäin ja luonnollisesti Burma ja tulevat vaalit säilyvät meidän esityslistallamme niin kuin moni muukin näistä asioista jatkuvassa seurannassa. Sitten rouva Brepuls on tehnyt kysymyksen, joka koskee palestinalaisten lasten asemaa israelilaisissa vankiloissa ja hän tässä kysymyksessään viittaa moniin sopimuksiin, eh, jotka velvoittaisivat Euroopan unionia tässä asiassa toimimaan lasten eh, oikeuksien mukaisesti. Ja voitte varmasti tutustua tämän kysymyksen perusteluihin, jotka ovat hyvin seikkaperäiset. Komissio vastaa nyt, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tietenkin meillä oli jo eilen mahdollisuus käsitellä tätä asiaa lyhyesti. Haluaisin sanoa seuraavaa. Ensinnäkin Euroopan unionin komissio jakaa tämän huolen, jonka kunnianarvoisa parlamentin jäsen on esittänyt ja joka liittyy palestiinalaisten lasten asemaan israelilaisissa vankiloissa. Tästä asiasta keskustellaan Israelin viranomaisten kanssa eri tasoilla ja aivan erityisesti tämän epävirallisen ihmisoikeusryhmän puitteissa. Viimeksi hän se tapasi kolmas syyskuuta – Tämä on mahdollistanut sen, että jälleen kerran tämä asia pystyttiin ottamaan esille. Tällä haavaa voin sanoa myöskin, että komission mielestä tämän ikärajan asettaminen 16 ikävuoteen ei ole linjassa kansainvälisten sopimusten ja lastensuojelua koskevien sopimusten kanssa. Ja se ei myöskään sovi Israelin oman lainsäädännön kanssa yhteen, koska siellä puhutaan alaikäisyyden rajasta 18 vuoden kohdalla. Israelissa vangittuina pidettävät lapset, oli kysymys sitten hallinnollisesta vapauden riistosta, tai normaalista rikoslain mukaisesta pidättämisestä. He ovat aivan erityisen haavoittuvassa asemassa ja olemme sitä mieltä, että heidän kohteluansa täytyy tuoda linjaan kansainvälisen lainsäädännön kanssa. Israelilaiset ovat selittäneet meille, että 29. heinäkuuta Israelin länsirannan sotilaskomentaja antoi sotilasmääräyksen, joka liittyi lasten pidättämiseen ja Israel on nyt laatinut aivan omaa lapsia koskevaa lainsäädäntöä ja jota ryhdytään toteuttamaan syyskuun aikana. Kuitenkin kritiikkiä edelleen liittyy tähän määräykseen, aivan erityisesti sen suhteen, että palestiinalaisia lapsia edelleen kuulustellaan ilman asianajajan tai perheenjäsenen läsnäoloa. Myöskin se pyyntö, jonka YK on kidutuksen vastainen komitea oli esittänyt toisin sanoen siitä, että äh, nämä kuulustelut videoitaisiin, sitäkään israelilaiset eivät ole noudattaneet. Komission tietojen mukaan heinäkuun lopussa 420, 442 lasta oli israelilaisissa vankiloissa ja tällä hetkellä 42 palestinasta lasta, joiden ikä on 12-15, ovat vangittuina. Tässä on Minun täytyisi myöskin ehkä sanoa, että että Euroopan unionin komissio ja neuvosto soveltavat Euroopan suuntaviivoja, jotka koskevat lapsien asemaa konfliktitilanteissa. Palestiinalaiset lapset Israelin alueella ovat näiden suuntaviivojen yksi kohderyhmä. Yhteistyössä edustustojen johtajien kanssa Jerusalemissa. Meillä on aivan erityinen toimintasuunnitelma, joten paikallisesti, jonka kautta paikallisesti tätä asiaa hoidetaan. Ja täten me emme tee yhteistyötä ainoastaan tiiviisti YK-virastojen kanssa, vaan myöskin palestinalaisten ja israelilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta edistettäisiin lasten oikeuksia tässä kyseenomaisessa tilanteessa. Ja mitä muuhun tulee, niin me edelleen jatkamme vetoamista Israeliin, jotta se noudattaisi kansainvälistä lakia. lakia. Kiitos herra Tiimans. Oletan, että rouva Brepuls haluaa jatkokysymyksen. Olkaa hyvä. Ehm, voorzitter. Ehm, kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia komissiolle hyvin yksityiskohtaisesta vastauksesta. Eilen illalla me keskustelimme tästä myöskin suljetuin ovin, mutta vielä muutama kysymys on jäänyt vaille vastausta. Komissio puhui epämuodollisesta ihmisoikeusryhmästä, joka piti meillä debriefingin eilen. Ja nyt kun luen tätä päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin parlamentissa viime vuonna, voitte nähdä, että edellisessä neuvoston päät- kokouksessa päätettiin, että tämä työryhmä korvattaisiin täysimittaisella ihmisoikeusalivaliokunnalla. Eilen illalla saimme kuulla, että näin ei ole vielä tapahtunut. Ja sen seurauksena tätä asiaa ei ole vielä hoidettu kunnolla. Ja poliittinen keskustelu Israelin ja EUn välillä ei ole vielä ratkaistu tätä. Eli milloin tämä alivaliokunta, per, alivaliokunta perustetaan? Ja toiseksi samassa päätöslauselmassa, jonka parlamentti on hyväksynyt, puhutaan hyvin paljon hallinnollisesta vapauden riistosta, ja me haluaisimme nyt jonkinlaisia perusstandardeja, joita sovellettaisiin. Ja komissio varmaan voin vahvistaa, että nyt vuotta myöhemmin mitään edistystä ei ole tapahtunut. Päinvastoin, lapsia kohdellaan edelleen samojen sääntöjen mukaisesti kuin aikuisia ja heitä tuomitaan sotilastuomioistuimissa. Ja siellähän ne säännöt ovat täysin erilaiset kuin millä tavalla Israelin omia kansalaisia kohdellaan. Minkäänlaista lain juristia apua ei ole, ei mitään perheenjäseniä saa tulla paikalle, ei ole videonauhoituksia. Ja joskus Lapset ovat kolmekin kuukautta vankeina ilman minkäänlaista syytettä, mitään oikeudenkäyntiä, ja mielestäni komission pitäisi tehdä enemmän tässä asiassa. Tämä on täysin kaikkea kansainvälistä oikeuden vastaista, ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voisimme panna, saada tämän, päät, tämän päättymään välittömästi, ja parlamentin pitäisi olla siinä mukana. Pyytäisin, että aliavelikunnan sihteeristö ottaisi selvää, josko parlamentin puhemies voisi lähettää muistutuksen Israelin viranomaisille ja viittaisi tähän viimevuotiseen päätöslauselmaan. Me emme ole saaneet mitään vastauksia emmekä nähneet mitään parannuksia. Kiitos. Rouva Brepuls, aivan asianmukaisesti kiinnitätte huomiota siihen, että parlamentti on todellakin edellyttänyt määrätietoisuutta tässä etenemisessä, mutta haluaako herra Tiimaus vielä komission puolesta täydentää vastaustaan? Thank you, Mrs. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kohtaan, siis jonkinlaisen alivaliokunnan perustaminen, EU on ehdottanut tätä. Israel, Israel ei ole hyväksynyt tätä ja se on vetänyt yhteydet laajempaan rakenteiden, valiokuntarakenteen mukauttamiseen kahdenvälisten sopimusten perusteella. Ja aivan erityisesti mitä tulee neuvotteluihin tästä tällaista vahvistetusta yhteistyöstä. Mutta kuten te tiedätte, suhteiden tiivistyminen, sehän on keskeytetty tämän Kaasan sodan tammikuisen sodan jälkeen. Ja täten nyt meillä on vain tämä epävirallinen ihmisoikeustyöryhmä, jota me tapaamme. Mutta haluaisin kuitenkin rauhoitella parlamentin jäsenen mieltä sen suhteen, että tämä lapsivankien kysymys israelilaisessa vankiloissa, oli kysymys sitten rikosoikeudellisesta menettelystä tai hallinnollisesta vapauden riistosta, niin tämä on kyllä otettu esille ja me olemme hyvin päättäväisiä sen suhteen, että tämä otetaan esille myöskin korkeammilla tasoilla, ei ainoastaan epävirallisissa työryhmissä, vaan myöskin korkeammilla ähm, hallinnon tasoilla tämän assosiaatiosopimuksen puitteissa. Sitten mitä tulee parlamentin päätöslauselman täytäntöönpanona tietenkin parlamentin täytyy tehdä päätös siitä, minkälaista jatkoa se haluaa tässä asiassa antaa, mutta haluaisin kiinnittää huomiota myöskin siihen, että YK on kidutuksen vastainen komitea tapasi toukokuussa 2009 ja se e, ilmaisi huolenaiheensa siitä, että alaikäisiä todellakin pidätetään ja kuulustellaan ilman, että asianajajia tai perheenjäseniä on läsnä. Tähän viittasin jo aikaisemmin ja tämä kidutuksen vastainen komitea on jo aikaisemmin ilmaissut huolensa siitä, että vuosittain noin 700 lasta saa tuomion tai syytöksen sotilasoikeudessa ja 95 prosenttia tapauksista perustuu tunnustuksiin, joita on pidetty sitten todistusaineistona tuomiota laadittaessa. Mainitsin jo aikaisemmin tämän uuden sotilasmääräyksen, jonka kautta olisi tarkoitus saada aikaan omaa lainsäädäntöä, joka koskisi lapsia ja sen tulisi astua voimaan syyskuussa. Meillä ei vielä ole palautetta siitä, miten tämä toimii, mutta ehkäpä myöhemmin tänä vuonna meillä sitten on jo ensimmäisiä tiedonjyviä siitä, miten tämä lapsia koskeva lainsäädäntö käytännössä toimii. Minä voin vain toistaa sen, mitä jo aikaisemmin sanoin. Komissio on, jakaa tämän huolenaiheen ja me olemme päättäväisiä sen suhteen, että tämä asia otetaan kaikilla tasoilla esille Israelin viranomaisten kanssa. Kiitos herra Tiimans tästä jatkovastauksesta ja ehkä tässä vain voi todeta, että, että tämä tilanne, josta rouva Brepols kysyy, niin sehän on oikein hyvä esimerkki siitä, miten ongelmallisia nämä ihmisoikeuslausekkeet näissä yhteistyösopimuksissa ovat, ja meidän täytyy kiinnittää näihin jatkossa hyvin paljon huomiota. Ja no sitten meillä on neljäs kysymys eh, herra Martinilta. David Martinin kysymys on, on yhden rivin mittainen, mutta hyvin kattava, ja pyytäisin, että komissio vastaa kysymykseen siitä, mitä se on tehnyt eh, Kolumbian ihmisoikeustilanteen johdosta. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia. Olen Kristofisen. Vastaan ulkosuhteiden pääosastolle Kolumbia-kysymyksistä. Kun puhutaan Kolumbian ihmisoikeuksista, täytyy nyt muistaa, mikä on tilanne. Tämänhetkinen hallinto on tehnyt paljon ponnisteluita vahvistaakseen oikeusvaltiota kun ajatellaan huumeparonien ja sissien ja muiden aseellisten joukkojen toimintaa. Ja nämä ponnistelut ovat osittain olleet menestyksekkäitä ja turvallisuus on osittain parantunut joillain alueilla selvästikin. Ja ihmisoikeusasioissa myöskin on tapahtunut parannusta. Euroopan unioni on moneen otteeseen tukenut kolumbialaista politiikkaa – myöskin vuoden 2007 neuvoston päätös, johtopäätöksissä. Ja tuki, jota me annamme Kolumbialle, ei tietenkään ole ehdotonta eikä sen pidäkään olla. Ja ihmisoikeustilanteessa on monia asioita, jotka ovat kuitenkin edelleen huolestuttavia. Esimerkiksi on kuultu YK erityisraportoijalta ihmisoikeusaktivistien tilanteesta – ja alkuperäisväestön tilanteesta ja näissä annetaan vähän toivoa, mutta siellä on myöskin aihetta huoleen. Parannusta pitäisi saada kaikilla näillä alueilla. Se on tärkeä tavoite, kun keskustelemme Kolumbian kanssa ja myöskin yhteistyöohjelmissa. Mitä tulee vuoropuheluun, ja jos nyt jätetään huomiota esimerkiksi YK on ihmisoikeuskomissio, siellähän Kolumbian tilannetta tarkasteltiin viime vuonna – Vasta muutama kuukausi sitten perustimme kahden, kaksen, kahdenvälisen ihmisoikeuskeskustelun Kolumbian kanssa. Se alkoi huhtikuussa ja toinen kokous on muutaman viikon kuluttua. Kyseessä on foorumi, jolla vaihdamme tietoja ja kokemuksia ihmisoikeuskysymyksistä ja myöskin tiedotamme YK yhteistyökysymyksiä tällä alalla ja toivomme, että tämä johtaa konkreettisiin parannuksiin paikan päällä. Ihmisoikeuksista puhutaan tietysti myöskin poliittisessa vuoropuhelussa korkeimmallakin tasolla. Sitten meillä on jatko, olemme jatkuvasti pyytäneet, että Bogota tehostaisi haavoittuvien ryhmien suojelua, esimerkiksi ihmisoikeusaktivistien suojelua, joita usein ahdistellaan ja surmataan – sitten AY-liikkeiden edustajia, uhrien järjestön edustajia. Olemme huolissamme siinä, että sotilaat, sotilaat tekevät oikeuden ulkopuolisia teloituksia, ja tällaiset pitäisi välittömästi tutkia ja saada syylliset oikeuden eteen. Ihmisoikeuskysymykset ovat tärkeä osa yhteistyötämme ja kahdenvälisissä ohjelmissa – me teemme hyvin paljon. Ihmisoikeudet ovat hy- esimerkiksi rauhan laboratorioissa. Se on hyvin merkittävä hanke Kolumbiassa. Meillä on suuria oikeudellisia hankkeita, joilla yritetään torjua rankaisemattomuutta. Meillä on vakausväline ja toimia, joilla tuetaan uhreja. Ja sitten on erinäisiä toimia, jotka liittyvät uhreihin, vähemmistöihin, alkuperäisväestöön ja niissä käytetään eurooppalaista demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä. Eli voimme vakuuttaa teille, että tämä on edelleen kysymys, joka on hyvin tärkeä asia listallamme ja joka saa kaiken ansaitsemansa huomion meiltä. Kiitos. Komission edustajalle ja olen varma, että herra Martin haluaa täydentää kysymystään. Olkaa hyvä. I will indeed. Um, I thank the Commission for the... Kiitoksia komissiolle vastauksesta. Olen tyytyväinen, että ihmisoikeudet ovat korkealla asialla esityslistalla Kolumbian kanssa, mutta rehellisesti sanottuna tämä on aika vähän itsetyytyväinen tai ylimielinen. Tietysti Kolumbia on oikeusjärjestelmää viime aikoina parantanut ihmisoikeusrikkomusten käsittelyn suhteen, mutta käytännöt eivät ole muuttuneet eikä niin paljon turvallisuustilanne, koska ymmärrän, kun maassa kuten Kolumbia, niin kukaan ei ole tietysti täysin turvassa, mutta kaikki näyttö on siihen, että ihmisoikeusaktivistit ja ammattiliiton edustajat heitä murhataan ja murhoja ei tutkita hallituksen toimesta vakavasti. Ja kuten indikoittekin, niin ehkäpä nyt saatetaan tehdä hallitusten ohjeista ja tätä ei voida hyväksyä. Kolumbia GSP plus kauppajärjestelmästä, kauppajärjestelystä hyötyy ja osa sitä on, ovat nämä lausekkeet, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja työasioita, työolosuhteita. En nyt ehdota, että GSP Plus pitäisi vetää pois Kolumbialta, mutta nyt on tullut se aika, jolloin komission täytyy tehdä kunnollinen virallinen tutkimus tästä asiasta. Kiitos herra Martin. Hyvin tärkeä kysymys teillä tämä, miten kauppapoliittiset välineet sopeutetaan ihmisoikeustilanteeseen. Mutta komission edustaja varmasti voi vastata vielä herra Martinin lisäkysymykseen. Olkaa hyvä. Thank you. I do not... Kiitoksia. Me emme ole olleet mitenkään löysiä tässä asiassa. Kolumbian ihmisoikeustilanne on aika synkkä ja siellä on useita ongelmia. Rankaisemattomuudesta täytyy muistaa, millainen perintö Kolumbiassa on sisäisistä konflikteista, ja se on valtava. Ja oikeusjärjestelmän on vaikea hoitaa näitä kysymyksiä. Ja tämä ei rajoitu ainoastaan haavoittuviin ryhmiin, ihmisoikeusaktivisteihin, ammattiliittojen edustajiin, vaan kyse on myöskin murhista kansankeskuudessa. Siellä on hyvin korkea yli 90 prosentin rankaisemattomuusaste. Tärkeää on siis tämä trendi, eli tuomioita annetaan yhä enemmän, vaikka edelleenkin lukeman liian alhainen. Ja yksi tavoitteistamme on nimenomaan tukea oikeuslaitosta ja varmistaa, että tuomioita annetaan enemmän. Tietysti myöskin painostamme hallitusta ennaltaehkäisevien toimien osalta. Meidän siellä pitäisi vahvistaa suojeluohjelmia haavoittuvien ryhmien osalta. Se on jo aika merkittävä ja se kattaa tuhansia henkilöitä. Ja vaikuttaa siltä, että henkilöt, joita suojellaan virallisesti, yhdessäkään tapauksessa ei vielä näitä henkilöitä ole kertaakaan murhattu. Jokainen murha tietysti on liikaa, ja me tarkkailemme edelleen tätä tilannetta ja keskustelemme hallituksen kanssa siitä, mitä voimme tehdä yhdessä, jotta tilanne saataisiin paremmalle tolalle. Kiitos. Kiitän komission edustajaa tästä vastauksesta edustaja Martinin lisäkysymykseen. Sitten meillä on vielä viidentenä kysymyksenä varapuheenjohtaja Kasakin kysymys, joka koskee eh, Irakissa sijaitsevan eh, Ashrafin leirin tilannetta, joka aivan viime päivienkin valossa on humanitaarisessa katsannossa hyvin huolestuttava. Olkaa hyvä. Niin, niin itse asiassa herra Kasakin kysymys on tässä selostettuna ja annankin nyt sitten tietenkin puheenvuoron komission edustajalle. Ja komissio, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio jakaa nämä huolet arvoisen parlamentin jäsenten kanssa – tästä tilanteesta Kampa Ashrafilla, Ashrafin Haluaisin kuitenkin ottaa esille välittömästi, että tilanne siellä on hyvin monimutkainen ja vaikea arvioida. Komissio seuraa säännöllisesti näitä kehityskulkuja, mutta se ei pääse itse Camp Ashrafiin. Kuten tiedän, että sijaitsee Iranin vastaisella rajalla. 29. tammikuusta lähtien Irakin hallitus on ottanut vastuun turvallisuudesta tällä alueella amerikkalaisilta joukoilta. Mutta tämä ei tietysti siellä sitä, että pitäisi olla muutosta siinä, etteikö pitäisi kutakin yksilöä kohdella hyvin leirillä ja pitää standardia yllä. Meidän tietomme siitä, mitä leirillä tapahtui eh, heinäkuun lopulla, se perustuu kolmansiin lähteisiin. Kuten sanoin, emme pääse sinne, joten tiedot täytyy perustaa raportteihin, joita olemme saaneet YK on eh, pakolaisedustajalta, eh, punaisen ristin kansainväliseltä komitealta ja muilta raporttien mukaan Irakin hallituksen yritykset päästä leirille siitä johtui, siitä seurasi 11 kuollutta ja monia loukkaantuneita. Tietysti tällainen tragedia, tietysti se on se virallisen tutkinnan. Ihmisten pidättäminen ilman syytteitä kahdeksi kuukaudeksi on myöskin sellainen jota voi hyväksyä. Toisaalta Irak on suvereeni valtio ja sen turvallisuusjoukoilla tietysti on velvollisuus ja oikeus säilyttää lakijärjestystä kaikilla Irakissa, mutta Camp Ashrafissa on ollut enklaavi itsessään tämän sarke itsessään maan sisällä, eikä se ole oikeastaan ollut julkisten viranomaisten hallinnassa. Sen vuoksi, kun parempaa lakijärjestystä tuetaan, sillä se on keskeistä, kun halutaan sen normaalit olot takaisin maahan, joka on niin paljon kärsinyt. Mutta kun niitä tehdään, Irakin viranomaisten meidän mielestämme mukaan he täytyy sitoutua hoitamaan velvollisuutensa kunnioittaen kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksia. EU ottaa, haluaa tätä joka tilanteessa painottaa tätä Irakin viranomaisille hallinnollisella talousalla myöskin. Ja viimeinen troika Irakin kanssahan on Unka-kokouksen 24. syyskuuta puitteissa käyty jossa tämä Kampasrafin asia otettiin esille. Sitten toisella tasolla tarjoamme apua Irakille, ihmisoikeuskoulutukseen, poliisille, tällaisten äh, oikeusvaltio-ohjelmiemme puitteissa. Meillä on eri versioita sitten siitä, mitä todella on tapahtunut Kampasrafilla. Ashrafissa heinäkuussa. Se, mitä Irakin hallitus kertoo meille, siirto oli osa yritystä varmistaa tämä, tätä maata, mutta sitten tuli väkivaltaisuuksia. Ja sitten otettiin yhteys nopeasti Irakin viranomaisiin, jotta voitiin viestimme toistaa, että turvallisuutta ei voi saada perusoikeuksien kustannuksella, joten jatkamme, akt- jatkamme aktiivisuutta tällä rintamalla, mutta tietysti tämä on hyvin monimutkainen tilanne, eikä helppo arvioida tosiasioiden valossa, koska emme pääse sinne. Kiitoksia. Kiitos herra Tiimans ja varapuheenjohtaja Kasak varmaan haluaa, haluatteko kysyä täydentävän kysymyksen? Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на... Kiitos. Haluaisin kiittää komission edustajaa siitä, että hän vastasi näinkin yksityiskohtaisesti kysymykseen. Tietenkin Ashrafin leirin tapahtumat vuoden alun ja alusta lähtien ovat tapahtumia, jotka huolestuttavat meitä. Syyttömiä ihmisiä heistä on tehty uhreja. Ja tässä rikotaan lakia, kun, kun pyritään ratkomaan kahden naapurimaan geostrategista tilannetta. Olen aivan erityisen huolestunut ja järkyttynyt niistä kuvista, joissa näytettiin Irakin ilmavoimien lentämistä yli Ashrafin leirin ja kun näytettiin amerikkalaisten sotilaiden reaktio silloin, kun he vielä pitivät huolta tämän leirin turvallisuudesta. Minun mielestäni kansainvälisen yhteisön tulisi nyt reagoida. Sen tulisi ryhtyä tiukkoihin toimiin, koska tässä rikotaan, poljetaan oikeuksia. Ja haluaisin kiittää rouva puheenjohtajaa siitä, että hän lähetti kirjeen Ruotsin ulkoasiainministerille ja korkealle edustajalle pyytäen tarkkailijajoukkoa eh, ja sitä, että se lähetettäisiin paikalle. Ja jos näin todellakin tapahtuisi, niin Uskoisin, että tuolloin me saisimme hieman objektiivisemman kuvan tilanteesta. Irakin viranomaisetkin sitten ehkä reagoisivat tilanteeseen. Toivon, että YK ja Ruotsi puheenjohtajamaana antavat tukensa tässä ponnistelussa, koska me emme voi olla välinpitämättömiä näiden henkilöiden kohtalon suhteen. Myöskin varapuheenjohtaja Anri Kiine ja minä olemme lähettäneet tästä asiasta vetomuksen puheenjohtajavaltiolle ja myöskin YK on ihmisoikeuskomissaarille. Ja tietääkseni tämä nälkälakko, johon edustaja tai varapuheenjohtaja Kasakin kysymyksessä viitataan, niin se nyt vaan pahenee koko ajan. Mutta nyt poikkeuksellisesti haluaisin antaa erittäin lyhyesti mahdollisuuden kahdelle, kolmelle edustajalle tehdä lisäkysymyksen komissiolle ja sitten kuulemme komission vastauksen. Normaali käytäntö on se, että kysyjä saa lisäkysymyksen, mutta jos, jos puhutte vain puoli minuuttia tai minuutin, niin meillä on aikaa tähän. Eli, eli ensin herra Stevenson, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että saan nyt puhua täällä. Puhun täällä Irakin valtuuskunnan puheenjohtajana ja erityisesti tähän asiaan haluaisin nyt sanoa jotain. Tässä puhutaan Ashrafin leiristä. Siellä on noin 3500 Iranin kansan mushahidin pakolaista, joilla ei ole aseita. Valtaosa heistä on naisia, ja he asuvat tällä leirillä. He eivät ole mitenkään uhanneet turvallisuutta. He ovat täysin integroituneet paikalliseen väestöön ja he ovat saaneet tukea ympäristön ihmisiltä. Heille taattiin yhdessä ja yksitellen täysi suojelu, kuten Kasak totesi. Yhdysvaltojen armeija lupasi tätä suojelua ja neljännen Geneven yleissopimuksen pohjalta he saivat myöskin täyden pakolaisstatuksen. He eivät ole mitenkään olleet uhkana maan Irakin turvallisuudelle tai suverenisuudelle. Mutta Iranissa he edustavat suurinta oppositioryhmää. Ja iranilaiset ovat painostaneet Irakin hallitusta ottavan leiri haltuunsa. Ja iranilaiset vaativat sitä, että nämä 36 vankia pidetään vankeina ja heidät yritetään saada takaisin Iraniin, jossa heidät varmasti kirjoitettaisiin ja heidät teloitettaisiin. Iran haluaisi, että kaikki leirin 3500 ihmistä lähetettäisiin takaisin Iraniin ja siellä heitä sitten varmasti kohtaisi kuolema. Tässä on edessä mahdollisesti valtava katastrofi, me olemme varoittaneet tästä jo kuukausikaupalla jo yli, itse asiassa yli kahden vuoden ajan. Ja me teimme tästä asiasta merkittävän päätöslauselman parlamentissa huhtikuussa, mutta ilmeisesti Irakin viranomaiset eivät ole ottaneet sitä huomioon. Me olemme nyt saaneet eräänlaisen tuomioistuimen päätöstä, jossa vaaditaan, että nämä 36 vankia vapautetaan ja heidän omien omat tuomioistuimen päätökset on jätetty huomiotta. Ja nämä ihmiset ovat olleet 64 päivää nälkälakossa, jotkut ovat lähes kuolleita, mutta ovat edelleen vankeina. Meidän täytyy nyt pyytää, että YK on valvontaryhmä kävisi leirillä ja meidän pitää protestoida Irakin hallinnon toimintaa tässä asiassa. Herra Stevenson, eh, tämän kokouksen puheenjohtaja minun on nyt sanottava, että pyydän kollegoita puhumaan hyvin lyhyesti, koska ymmärrän, että teillä on paljon mielipiteitä ja tunteita tästä asiasta, mutta koittakaa sanoa vain se, mikä on tarpeen, koska meidän täytyy kohta siirtyä eh, Sri Lanka-kuulemiseen. Minulla on listalla herra Attar Montalto, eh, eh, edustaja Sinclair ja Kelam, eli Attar Montalto. Um, thank you very much, Madam Chair. I would... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen siinä mielessä, että haluaisin hieman syventää tätä julkilausumaa pääsyn kieltämisestä ja mikä merkitys on näillä suullisilla ja kirjallisilla lausunnoilla. Minkälaista toimintaa te suunnittelette, jotta pääsy loppujen lopuksi sallittaisiin? Kiitos. Teidän kysymyksenne oli erinomaisen lyhyt ja esimerkillinen nyt, kun aikaa on aika vähän. Sitten Rouva Sinclair, olkaa hyvä. Thank you, um, Madam Chairman. And Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kollega Kasakia kiittää, että hän on ottanut sen hyvin tärkeän asian. Minä näin myöskin tämän DVD näistä kauheuksista, jotka ennen kuin se tapahtuu, ne olivat hyvin äh, järkyttäviä nämä väkivaltaiset kuvat. Hyvin lyhyesti, koska useimmat kommentit esitti jo kollega tässä ja olisin täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja ymmärrän myös komission pointin, että suvereeni valtiohan Irak on ja se tekee tilanteesta vaikana, mutta kuitenkin se mitä voidaan tehdä on Yhdysvalloihin päin esiintyä hyvin tiukasti tässä asiassa. Kiitos ja sitten vielä herra Kelam, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, I'd like to thank you for this. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta ja minäkin haluaisin kiinnittää huomiota Astrafin leirin tilanteeseen. Komission edustajan vastaus ei ole tyydyttävä. Me emme voi käyttää verukkeena sitä, että tilanne on erittäin monimutkainen, niin kuin hän asian muotoili. Parlamentin päätösosma on hyvin selkeä, ja tämä on erittäin traaginen ihmisoikeustilanne, joka koskee nyt 36 henkilöä, jotka Iranin tuomioistuin on määrännyt vapautettavaksi, mutta näin ei ole tapahtunut. Eli meidän täytyy toimia välittömästi. Ja Irakin valtuuskunnan jäsenenä kävin Ashrafin leirillä vuosi sitten kolmen kollegan kanssa Euroopan parlamentista. Ja se oli ihan mallikas pakolaisleiri. Ja tarkoituksena on saada aikaan demokraattisia muutoksia Iranissa. Nämä ihmiset ensimmäisenä paljastivat Iranin salaisen ydinaseohjelman maailmalle. Joten meidän täytyy, meillä on kiitollisuuden velka heille ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme auttaaksemme heitä nyt. Kiitos. Se, mitä me tietysti voimme aina tehdä, että me voimme pyytää, että puhemies muistuttaa Irakin hallitusta parlamentin päätöslauselmasta. Mutta haluaako komissio vielä vastata näihin lisäkysymyksiin, joita tässä on tullut? Tässä on hieman arvosteltu komissiota siitä, että se ei toimi tarpeeksi painokkaasti. Madam Chair. Rouva puheenjohtaja, tietenkin tämän tyyppinen tilanne ei koskaan voi olla täysin tyydyttävä, mutta sanoin jo, että vasta 24. syyskuuta EU-troikka kokouksessa Irakin kanssa otti tämän asian esille – ja puhuttiin näiden 36 pidätetyn vapauttamisesta. Ehkä todellakin, kuten Roa Sinclair sanoi, ehkä tämä täytyisi ottaa esille myöskin amerikkalaisten kanssa. Ehkä tämä on myös asioita tulisi tutkia, mutta mitä komission tulee, meidän täytyy pitkälti tukeutua ihmisoikeuden korkean edustajan virkaan, koska tämä on se oikea taho hoitaa tätä asiaa. Me emme täysin samaa mieltä ole siitä, että tämä on malli pakolaisleiri, jolla demokratia saadaan Iraniin, koska tässähän puhutaan järjestöstä, joka hiljattain oli vielä terroristilistalla, EUn terroristilistalla – ja edelleen on amerikkalaisten ja tiettyjen yksittäisten jäsenvaltioidenkin terroristilistalta. Tämä on hyvin kiistanalainen järjestö, se tulee muistaa ja samanaikaisesti täytyy muistaa sekin, että tietenkin Irakin viranomaisten on hyvin hankala myöntää, että on tällainen itsenäinen iranilainen enklaavi, joka ei ole sen hallinnassa ja kuitenkin se on sen valtion alueella. Tietenkin Irakin viranomaisten täytyy täysin kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta. Mutta tämä tapaus on aika hankala yksityiskohtaisesti arvioida – me otamme tämän kerta toisensa jälkeen irakilaisten kanssa esille ja haluaisin me rauhoitella parlamentin jäseniä sen suhteen, että me emme tätä ole sysäämässä syrjään, koska tämä leirin tilanne on vakava. Kiitos herra Tiimans komissiolle tästä selvityksestä. On tietysti aivan selvä asia, että, että meillä voi olla kaksi aivan erilaista käsitystä tästä järjestöstä, mutta niin kuin te sanoitte, niin tässä on kyse tästä humanitaarisen ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta. No niin, nyt varmasti voimme todeta, että tämä kyselytunti on päättynyt ja, ja kiitos siitä, että komission edustajat ovat, ovat täällä vastaamassa ja tällä tavalla me voimme jatkossakin toimia. Nyt sitten siirrymme asiakohtaan numero kahdeksan, joka on julkinen kuulemistilaisuus Sri Lankan ihmisoikeustilanteesta. Meillä on täällä eh, neljä pyydettyä puheenvuoroa, joista ensimmäinen on, on ikään kuin tällainen eh, asiantuntijapuheenvuoro. Sen käyttää eh, kommunikaatiojohtaja Andrew Sterline International Crisis Groupista. Sitten meillä on, on silminnäkijän todistus ja sen esittää sri lankalainen journalisti ja ihmisoikeusaktivisti Sunanda eh, Desapria ja sitten eh, kansainvälinen näkökulma Antoine Gerard, joka on eh, YK Brysselin, haara, hetkinen, siis Brysselin humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimiston Brysselin konttorin johtaja. Hän puhuu tästä humanitaarisesta Eh, tilanteesta. Ja sitten meillä on vielä komission edustaja David Ter, joka puhuu näistä eh, tullietuisuuksista GSP plus eh, neuvotteluista. Ja sitten luonnollisesti Rolf Tiemans komission ihmisoikeusyksiköstä. Ja jos on tarpeen, niin voimme antaa puheenvuoron Sri Lankan viralliselle edustajalle lyhyesti lopuksi. Mutta täällä nyt myöskin asiantuntijoita pyydetään pidättäytymään kymmenessä minuutissa, koska nyt kun toivotan teidät tervetulleeksi, niin sanon, että saamme vilkkaan keskustelun aikaiseksi, jos säästätte aikaa keskusteluun. Ja antaisinkin ensimmäiseksi puheenvuoron eh, Andrew Strölainille, joka siis edustaa International Crisis Groupia. Olkaa hyvä, herra Strölain. Thank you very much, Madam Chair. It has been... Kiitoksia, yli neljä kuukautta sitten vuosikymmeniä kestänyt sisällissota loppui terroristien Tamilitiikerin häviöön. Sen jälkeen yli neljännes miljoona tamilia, etnistä tamilia, on ollut on vangittu vankileireille ja muille pidätyskeskuksiin maan pohjoisosassa. Valtio on heidät sulkenut piikkilangan sisään. Ja ampumatapaus osoitti äskettäin, niin äh, armeija on ihan pystyy ampumaan ihmisiä, jotka näiltä sisältä leiriltä pyrkivät pakenemaan. Vapauden rajoitukset ja kunnon oikeudenkäynnin puute rikkovat kansallista ja kansa- kansainvälistä oikeutta. Tilanne on huono, niillä on liikaa ihmisiä, vesi, saniteettiolosuhteet, kaikki ovat puuttum- puu, riittämättömät. Armeija estää humanitaaristen organisaatioiden YK mukaan lukien valvonnan siellä ja ihmisten suojelun siellä näillä pidätysleireillä. Hallitus on usein luvannut viime neljän kuukauden aikana siitä, että miten ja nämä ja milloin nämä, sisä, nämä ihmiset vapautettaisiin ja mitään lupauksista ei ole pidetty. Kuusi kuukautta, vuoden loppu, tammikuu on sanottu ja mitä kolme viikkoa sitten, uskon jo, taitaa olla kolme viikkoa sitten, sanottiin, että hallitus 10 000 vapauttaisi kahden viikon aikana. Se ei, niin ei käynyt. Sitten ilmoitettiin, että 10 000 oli vapautettu. Itse asiassa ne yhdeltä leiriltä siirrettiin toiseen pidätyskeskukseen. Sri Lankan hallitusten se, että siihen voi luottaa, se on ilmeistä. Se, mitä he sanovat tekevänsä näille ihmisille, he voi luottaa. Numerot, kuten me ymmärrämme, sodan lopussa arviointiin. YKlta nämä luvut tulevat 289 000 sisäisesti siirtymään joutuneita 10 000 ajateltiin, että heillä on tämmöinen tiikereihin yhteyksiä kapinalliseen terroristiryhmään ja heitä pidetään vedotuskeskuksissa. Heitä epäillään sitä, että he pitää yllä näitä yhteyksiä. Noin 5000 ihmistä ovat päässeet karkuun, yhteyksiä, rahaa, heillä on ollut päästäkseen ulos, heillä onnea. Noin 6000 on sijoitettu jonnekin uudelleen. Parhaat luvut, joita tällä hetkellä on, ja kaikki luvut eivät tietysti tai tässä muistissa kun sen täytyy 264 000 ihmistä, suurin osa näistä enemmistöistä ei ole tehnyt mitään ihmistä. He ovat joutuneet kiinni taistelun aikana, he ovat sisäisesti siirtymään joutuneita, pidetään leireillä ja he eivät saa lähteä. ICR siellä päässyt mihinkään näihin heinäkuun jälkeen vierailemaan. ICR ei ole ikinä päässyt vierailemaan 10 000 aikana, joita epäillään yhteyksistä militiikereihin. Hallitus antaa kaksi syytä pidätyksiin. Molemmat syyt ovat hylynpylyvä. Ensinnäkin on, että täytyy miinat poistaa ennen kuin ihmiset voivat palata koteihinsa. Näyttää hyvältä syyltä, kunnes toteaa, että kymmenistä tuhannet näistä ihmisistä voisivat mennä sukulaisten luo tai muiden sitä perheiden luo, jotka elävät kaupungeissa, kylissä, sillä on joka, jos ei ole ollenkaan miinoja. Toinen syy, jonka hallitus esittää, että täytyy 264 000 ihmistä seuloa ja tutkia nämä linkit tämmöinen tiikereihin. Tämäkin näyttää ihan järkevältä, mutta kukaan ei voi kertoa, että miten tämä prosessi etenee. Hallitus ei ole antanut mitään lukuja, ei ole vapauttanut että miten monta ihmistä on tämän prosessin käynyt läpi. ICRC ei ole pystynyt valvomaan mitään näitä äh, seurantaprosesseja. Kun puhumme ihmisille leireillä, niin useimmilla heistä ei ole mitään ajatusta siitä tällaisesta prosessista olemassakaan, että sellaista olisi käynnissä. Ja joka tapauksessa neljä kuukautta on kestänyt. hallitus on seurannut ihmisiä neljän kuukauden ajan. Niin varmastikin jotkut näistä ihmisistä olisivat voineet lähteä jo. Hallituksen lupaukset päiväpasseista, ne, ne koskevat vain pientä ei Vavunian leiriä, joten päiväpassi ratkaisee koska se asia on joka tapauksessa naurettava, koska jos uskoo että, tai luottaa, että ihmiset voivat lähteä päivän ajaksi leireiltä, niin tietysti joku, jonkun seurantaprosessin läpi on käyty. Jos ne ovat olleet sen läpi ja sitten ne voivat mennä päiväksi pois, niin miksi he voi lähteä milloin tahansa? Tosiasiassa, että kaikki hallituksen lupaukset ja uudelleen sijoitusaikatauluista eivät ole toteutuneet. YK on pääsihteerin edustaja koskien ihmisoikeuksia sisäisen siirtymäjohtajan Walter Kellin kaksi päivää sitten antoi hienon ö, tiedotteen, josta Kolingren varmaan puhuu myöhemmin sanoi. Haluan käyttää hänen sanojaan täytyy välittömästi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta saada ratkaistua pohjois eh, leirien asia, jossa on olosuhteet vapaaehtoisesti täysin pystyä lähtemään vapaasti, arvokkaasti ja vapaasti lähteä takaisin kotiin. Jos ei ole lähitulossa mahdollista, heidän täytyy sallia menemään tällaisiin eh, läpikulkukeskuksiin tai muihin eh, isäntäperheiden luokse. Ei tätä ole vaikea ymmärtää. Tietysti myös tiistaina kaksi päivää sitten pääsihteeri itse hän puhui tästä katkeruudesta, kommentoitu erittäin hyviä, jota luodaan tamiliväestön keskuuteen. Meidän järjestömme ei ole tällainen ihmisoikeusjärjestö, sinänsä se on konfliktin estämisjärjestö, Internet Crisis Group. Yli 4 miljoonan ihmisen pitäminen ei syytetä, ei syitä aiheuttaa sellaista epätyytymättömyyttä, joka kasvaa. Ja siitä seuraa seuraava ennen konflikti Sri Lankalla. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Mitä pidemmän näitä ihmisiä pidetään silmän syytteitä siellä näissä sisäisissä leireissä, sitä vihaimisia tulevat, sitä turhautumuksia tulevat. Ja sitä todennäköisempää on toinen brutaali sisällissota etnisten jakolinjojen mukaan Sri Lankassa. Interest Crisis Group on tätä sanonut jo kuukausien ajan, vuosien ajan, ja toivomme, että nyt YKltakin tulee tätä samaa viestiä, että, ja että kansainvälinen yhteisö kiinnittää sitä huomiota. Mitä tulee sitten EUn ja jäsenvaltioihin? Mitä se voi tehdä? Mitä ne voivat tehdä? Tietysti hallitukseen on tiettyä rajoitettua äh, välitöntä vaikutusvaltaa, GSP Plus, jotka puhuvat siitä, minä painottaisin nopeasti viittaa asiaa. Puhutaan julkisesti selkeästi usein tästä tarveesta, että täytyy olla liikkumisen vapaus näille ihmisille heti. Liikkumisen vapaus välittömästi. Numero kaksi. Vaaditaan, että päästään leireille kaikille huonetarisille toimijoille tietoa. Hallitus ei halua antaa ihan tietoisesti. Täytyy tehdä työtä, että aseista riisuminen ja uudelleen sijoittautumisohjelmat tehdään vain niin, että ICRC on siellä mukana. Täällä on projekti, jossa ICRCllä ei ole sijaa eikä ole mitään oikeudellisia puitteita, kansallisia puitteita näille toimille. Se on ihan huono ajatus, joten rohkaisimme kaikkia DDR-projekteja, että siellä olisi ICRC mukana. Sitten sitovat aikarajat, ettei näistä leireistä tule pysyviä. Numero viisi IMF-lainan koskien rohkaisisin kaikkia jäsenvaltioita, joilla on äänivaltaa siellä, jotka voivat mitenkään vaikuttaa muihin, varmistaa, että hallituksen, hallitus Sillan kanssa sitoutuu omiin sitoumuksiinsa. Heinäkuussa hallitus kertoi IMFlle, että 70, yli 70 prosenttia se sijoittaisi näistä sisäisistä pakolaisista neljä kuukautta – sodan päättymisen jälkeen. Neljä kuukautta on sodan, äh, vuoden loppuminen, eikä ole edes lähellä tämä prosessin alkua. Minkään avunantajan ei pitäisi rahoittaa ennen kuin on selkeä suunnitelma joistakin demokraattisista oikeuksista, etnisten ryhmien välisestä keskustelusta ei rahoiteta tällaisia epävakauttavia poliittisia järjestelyitä, jotka voisivat saattaa seuraavan väkivaltaisen konfliktin johtaa. Kiitos tästä puheenvuorosta, herra Strelain. Te olette tehnyt konkreettisia ehdotuksia, joista me voimme keskustella yhdessä. Ja todellakin nämä huomiot, jotka teitte tämän, tämän nykyisen tilanteen vaikutuksesta pitkäaikaisempiin rauhanpyrkimyksiin, ovat hyvin huomionarvoisia. Seuraavaksi haluaisin sitten antaa puheenvuoron herra Deshaprialle ja tosiaan niin kuin sanoin, niin, niin hän on toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti. Olkaa hyvä, kymmenen minuuttia. Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen srilankalainen toimittaja ja olen asunut maan ulkopuolella Euroopassa viimeiset kuusi kuukautta, koska tilanne on erittäin vaarallinen. Monet toimittajat ja ihmisaktivistit, ihmisoikeusaktivistit ovat vaarassa. Asiat, joista haluaisin puhua, liittyvät median ahdistelun Sri Lankassa ja mitä tapahtui sodan loppumisen jälkeen toukokuun 19. päivä. Ja sitten millaisia ratkaisuja Euroopan parlamentti voisi ehdottaa Sri Lankalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sri Lanka on ollut sodassa 30 vuotta. Hallituksen turvajoukot ovat vastanneet toimittajien surmaamisesta, mutta kaikki sotilasjoukot, haluan tätä korostaa, myöskin tiikerit ovat vastuussa siitä, että toimittajia ja tiedotusvälineiden edustaja on uhattu. 107 toimittajaa on surmattu viimeisen 30 vuoden aikana – ja näistä 107 henkilön joukosta 34 toimittajaa surmattiin hallinnon, tämän hallinnon aikana. Ja vuodesta 2004 siis 34 toimittajaa surmattu Sri Lankassa, kymmeniä toimittajia on kidnappattu, kymmeniä toimittajia on vangittu ja satoja toimittajia on uhkailtu ja peloteltu. 25 johtaja on tapettu ja siepattu. Ja 70 toimittajaa on lähtenyt maasta viimeisen kolmen vuoden aikana ja he asuvat eri Euroopan maissa lähinnä. Me kaikki ajattelimme, että kun sota päättyi toukokuussa, tilanne muuttuisi. Mutta jos nyt katsotaan tilannetta, näiden neljän kuukauden jälkeen viisi toimittajaa on siepattu y- yhtä heistä pahoinpideltiin erittäin vakavasti. Ja kaksi päivää sitten naispuolinen toimittaja, joka järjesti protestin median sortoa vastaan, hänet pantiin tällaisen valkoisen majaan. Tällaisia valkoisia autoja käytetään ihmisten sieppaamiseen Sri Lankassa. Ja tästä kerrottiin eilen lähes kaikissa sanomalehdissä. Jos nyt katsotaan, mitä Sri Lankassa on tapahtunut näiden 34 surman osalta, yhtäkään tappoa ei, tai murhaa ei ole tutkittu, mitään raportteja ei ole esitelty oikeuslaitokselle hallituksen toimesta. Ja korostan vielä, että en nyt syytä hallitusta kaikista näistä surmista, mutta hallituksen vastuu on tutkia näitä surmia. Hallitus ei voi todeta, että sodan takia me emme voi tutkia. Hallitus sanoo, ja entinen ulkoministeri on puhunut kenraalien, ministerien surmista. Ja hallituksen mukaan on pidätetty ihmiset, jotka ovat vastuussa näistä tappamisista, ja että nämä tapaukset on tut- jo ratkaistu. Jos hallitus ei pysty ratkaisemaan näitä itsemurhatappoja, miten se pystyisi sitten ratkaisemaan näitä muita surmia? Me olemme pyytäneet, että hallitus toimisi ja me olemme tavanneet hallituksen edustajia, presidenttiin, edustajia ja olemme sanoneet, että katsokaa edes, tutkikaa edes yhtä tapausta ja osoittakaa, että hallitus on sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen ja että haluaa suojella maan toimittajia. Mutta ikävä kyllä, näin ei ole käynyt. Rankaisemattomuus. Jos nyt katsotaan tätä tilannetta, haluaisin nyt sanoa, mitä hallitus on todennut. Ministeri edustaja totesi, että silloin kun Israel hyökkäsi, voin sanoa tämän esimerkkinä, kun Israel hyökkäsi arabimaihin yksikään televisiokanavaista tuominut, vaikka koko maailma sen tuolisi. Meidän pitää olla varovaisia, koska muuten kansallinen turvallisuus saattaa heiketä. Ja yksi ministeri sanoi tiedotusvälineille, että jotkut toimittajat ovat pettureita, me emme voi tehdä mitään näille asioille. Ja jos lakien pohjalta ei voida tuomita näitä paskiaisia, niin sitten me hoidamme sen. Jos lain mukaan heitä ei voida tuomita, niin sitten me teemme sen itse. Ja presidentin veli, puolustusministeri, sanoi televisiokanavalle kameroiden edessä on vain kaksi lajia ihmistä. Petturit ja ihmiset, jotka torjuvat terrorismia. Eli median rooli tarkkailijana on täysin tuhottu Sri Lankassa tiedotusvälineillä. Ei ole mitään riippumatonta tarkkailijaroolia. Ja kun käytiin sotaa, Tamilitigrit sanoivat, että heillä on 400 000 ihmistä joukoissaan ja hallitus sanoi, että meillä on vain 100 000. Mutta viime kädessä siitä tulikin sitten 300 000, koska tarkkailijoita, riippumatta tarkkailijoita ei ollut, hallitus ei pystynyt suunnittelemaan näitä asioita. Leireillä oli liikaa väkeä, koska näiltä alueilta ei tullut mitään riippumattomia raportteja riippumattomat tiedotusvälineet ovat kaikille demokraattisille maille erittäin tärkeitä. Ja tästä syystä Euroopan parlamentin pitäisi olla huolissaan Sri Lankan tilanteesta. Äskettäin Tamili-toimittaja tuomittiin 80 vuodeksi työleirille, koska hän kirjoitti kaksi artikkelia. Hallituksen edustaja totesi Al Jazeeralle, että hän kirjoitti artikkeleita hallitusta vastaan, joten hänet piti lähettää vankilaan. Ja hän on nyt 20 vuotta työleirillä vain siksi, että hän kirjoitti kaksi artikkelia. Ja entinen LTDn johtajista, heistä on tullut poliitikkoja, ja he asuvat Kolumbossa. Mutta tämä toimittaja joutui 80 vuodeksi vankilaan, koska hän kirjoitti kaksi artikkelia. Me kaikki haluamme, että hänet vapautettaisiin. Lyhyen aikavälin vaatimuksemme ovat, että välittömästi lopetettaisiin kiepp- sieppaukset, ahdistelut toimittajia ja muita vastaan. Ja kaikki konfliktin osapuolet ovat tähän syyllistyneitä. Ja meidän pitäisi vaatia myöskin murhien tutkimista, tappouhkauksien tutkimisia ja myöskin toimittajia on paneteltu, lehdistön vapautta ja ilmaisuvapausta on rajoitettu ja myöskin sensuuria on harjoitettu hyvin laajasti. Ja pitkällä aikavälillä Euroopan parlamentti on suositellut Sri Lankan hallitukselle, kun sinne on lähetetty vaalitarkkailijoita, että tiedotusvälineistä saataisiin todella kansaa palvelevat tiedotusvälineet. Ja jos me haluamme muuttaa tiedotusvälineitä, silloin pitää toteuttaa suuria muutoksia. Meillä ei ole mitään tiedonsaantioikeuksia Sri Lankassa. Meillä pitää olla oikeus saada tietoa Sri Lankassa. Perustuslaissa määrättyjä sääntöjä ei ole noudatettu. Ja nämä ovat lyhyen pitkän aikavälin tavoitteita. Ja lyhyellä aikavälillä meidän pitäisi löytää ratkaisuja, jotta tiedotusvälineet ovat vapaita ja jotta Sri Lankassa olisi todellinen demokratia. Ja sitten vielä näistä pääsystä leireille. Euroopan parlamentin jäseninä te varmaan olette yllättyneet, kun kuulette, että vaimojen ja lasten on heille on annettu pääsy näille ereille, mutta opposition jäsenille ei. Ja parlamentin jäsenet, jotka edustavat näitä ihmisiä, he eivät ole päässeet käymään näillä leireillä vielä. Yksikään riippumaton toimittaja ei ole saanut käydä katsomassa näitä ihmisiä. Ja poliitikkojen vaimot ja lapset käyvät leireillä ja toimittavat sinne tavaroita. Ja meidän pitää päästä näille leirille, jotta voimme kertoa, mitä on tapahtunut sodan aikana, mitä on tapahtunut näille ihmisille. Mutta jos näille leirille ei päästä, jos ei ole vapaata mediaa, me emme voi kuitenkaan taata näitä oikeuksia heille. Kiitos. Kiitos herra Desapria. Myöskin te esititte useita lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteita ja voin tässä vain todeta, että arvostan suuresti teidän rohkeuttanne toimia tällaisissa olosuhteissa. Meillähän oli täällä eilen pitkä kuuleminen eh, Venäjän ihmisoikeustilanteesta, jossa meillä oli venäläisiä toimittajia kertomassa hyvin samantapaisista rajoituksista ja ihmisoikeusloukkauksista. Ja on, on surullista todeta, että, että maailmassa on niin monia maita, joissa riippumattomat tiedotusvälineet eivät voi toimia. Ja nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron eh, YK Eh, edustajalle. Kyse on siis eh, humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimiston eh, Brysselin edustajasta herra Antoine Gerardista. Olkaa hyvä, kymmenen minuuttia. Thank you, um, Madam Chair, and, uh... Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan erityisesti kiitokset siitä, että nämä humanitaariset huolenaiheet on otettu tähän kuulemiseen mukaan. En toista sitä, mitä kollegani ovat sanoneet, koska niistä muodostuu jo hyvä kuva, mutta haluaisin sanoa, mitä meidän toimistomme tekee ja aivan erityisesti, miten sen johto tätä asiaa hoitaa. Me olemme tänään kuulleet nämä pääasiat, jotka liittyvät leirin tilanteeseen ja miten me voimme löytää ratkaisuja. Kollegani mainitsivat jo sen, että leirit ovat täynnä ja puhumme leireistä. Me emme ainoastaan ole huolestuneita tästä rajatusta vapaudesta näiden maan sisäisten pakolaisten kohdalla, vaan myöskin tämä tilanne, joka on syntynyt sen takia, että ihmiset ovat kerääntyneet näille leireille – me myöskin olemme lähestyneet Mansuunia ja olemme jo nähnyt elokuussa, että siellä on tuhoja tapahtunut. Monsuunisateet ovat vahingoittaneet tätä leiriä ja se on entisestään huonostanut maan sisäisten pakolaisten tilannetta. Eli nämä fyysiset olosuhteet ovat hyvin hankalat. Meitä huolestuttaa myöskin näiden maan sisäisten pakolaisten leirien tilanne. Kollegani ovat äh, arvioineet, että Sri Lankan hallitus on äh, painostanut näitä maan sisäisiä pakolaisia kovasti ja tämä on meille suuri pettymys. Me olemme pettyneitä sen takia, että äh, kohteluun ei ole tullut muutosta, vapautta on rajoitettu edelleen lukuun ottamatta sitä, että tiettyjä pappishenkilöitä ja vanhuksia on vapautettu. Presidentti on tehnyt päätöksen myöskin siitä, että maan sisäispakolaiset saisivat poistua leiristä sukulaistensa kanssa, mutta meidän täytyy tämän politiikan täytäntöönpanoa valvoa tarkasti. Me olemme kuulleet, me kannustamme Sri Lankan hallitusta muuttamaan näiden leirien luonnetta ja kunnioittamaan maan sisäisten pakolaisten oikeuksia, aivan erityisesti taaten niiden liikkumisen vapauksen, vapauden. Ja tietenkin YKlla on eri tapoja toimia ja kuten tiedätte, erityisedustaja on vierailut Sri Lankassa syyskuun puolessa välissä. Ja kuten kollegani mainitsi Walter Kelling, joka edustaa pääsihteeriä, hän on myöskin vierailut Sri Lankassa. Ja voisin, voin toimittaa teille tämän lehdistötiedotteen, joka julkistettiin kaksi päivää sitten professori Kellingin toimesta. Ja tämä selittää tämän tilanteen ja se, mitä me vaadimme New Yorkissa pääsihteeri tapasi Sri Lankan pääministerin ja tapasi myöskin ulkoministerin ja on tärkeää, että me jatkamme kansainvälisen tuen antamista ja kansainvälistä valvontaa, jotta me varmistamme sen, että Sri Lankan hallitus pitää sitoumuksistaan kiinni ja ottaa asioista vastuuta. Ja me to- toivomme myöskin, että maan sisäisten pakolaisten palauttaminen kotisijoilleen tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Meitä ei siis huolestuta tämänhetkinen tilanne, vaan myöskin tuleva tilanne. Sri Lankan hallitus on sitoutunut siihen, että ainakin 70 prosenttia maan sisäisistä pakoudista äh, palautetaan pohjoiseen, mutta YK on valmis avustamaan. Kuitenkin tällä hetkellä hallitus ei ole vielä minkäänlaista suunnitelmaa näiden maan sisäisten pakolaisten palauttamiseksi. Ja tämä tekee meidän suunnittelustamme ja tuestamme hallitukselle hyvin hankalaa. Ja tästä syystä me kannustamme Sri Lankan hallitusta ja me olemme tämän viestin jo välittäneet näiden eri kokousten kautta, joita meillä on ollut viranomaisten kanssa. Me olemme pyytäneet, että tällainen suunnitelma laadittaisiin ja käytettäisiin huomi- hyväksi sitä asiantuntijuutta ja kokemusta, jota kentältä jo löytyy. Ja me toivomme, että me saamme aikaan äh, uudenlaisen kumppanuuden, kumppanuuden Sri Lankan hallituksen ja YK eri osastojen välillä, jotta me saamme tiiviimpää yhteistyötä, joka tapahtuu äh, kunnioituksella olisi tärkeää, että täytyisi saada pääsy näille aikaisemmille konfliktialueille, täytyisi saada pää, vapaa pääsy näille tämänhetkisille maan sisäisten pakolaisten leireille. Tämän mainitsi jo aikaisemmin mediakollega. On tärkeää, että me saamme todistajalausuntoja, jotta me voimme parantaa maan sisäisten pakolaisten suojelua. Kunnianarvoiset parlamentin jäsenet ja rouva puheenjohtaja, me arvostamme sitä rakentavaa roolia, joka Euroopan unionilla on, kun se tukee näitä kokonaisponnisteluja, jonka tarkoituksena on saada humanitaarista apua alueelle. Ja aivan erityisesti EKO on ollut avulias tässä suhteessa. Sri Lankalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada aikaan todellista sovittelua ja pysyvää rauhaa, kuten, aivan kuten tässä jo mainittiin. Ja täten voitaisiin taata maan sisäisten pakolaisten asianmukainen kohtelu. Tämä on täysin olennaista. Meidän täytyy jatkossakin auttaa maan sisäisiä pakolaisia, mutta jos ei saada nopeampaa edistystä vapaan liikkuvuuden ja palauttamisen suhteen, niin silloin pikkuhiljaa tulee olemaan yhä hankalampaa ylläpitää tätä humanitaarista apua. On tärkeää, että lahjoittajat ja avain jäsenvaltiot, kuten Euroopan unioni, omaksuvat tiukan lähestymistavan, ei ainoastaan tukiessaan, vaan myöskin valvoissaan Sri Lankan hallituksen toimia ja pitämällä kiinni näistä kansainvälisistä humanitaarisista normeista. Me odotamme innolla vuoropuhelun jatkumista Euroopan unionin kanssa tässä suhteessa. Kiitos erittäin paljon herra Gerard tästä puheenvuorosta ja tekin viittasitte näihin erilaisiin tukiin ja, ja avustusmuotoihin, joita muun muassa Euroopan unionilla on Sri Lankan suhteen ja, ja esititte tiukkaa lähestymistapaa kansainvälisiin humanitaarisiin sääntöihin tässä yhteydessä. No, nyt me olemme kuulleet kolme hyvin informatiivista puheenvuoroa ja jatkamme sillä, että, että komission edustaja voi kertoa meille Eh, erityisesti kysymyksestä, joka liittyy näihin tullisuosituimmuuskohteluihin GSP Plus-järjestelmään. Ja paitsi jo mainitsemani David Tyr, niin myöskin Rolf Timmans tulee käyttämään tietääkseni puheenvuoron, mutta eh, herra Tyr, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin muutama sana ennen kuin menemme tähän GSP Plus-järjestelmään, eli ihmisoikeustilanne tällä saarella. No, aluksi varmaan täytyisi sanoa, että pelkästään komissio ajattelee näin vain EU yleensäkin. Eli humanitaarinen tilanne sisäisten pakolaisten osalta näillä leireillä, kuten kollegamme YKsta totesi, se on selkeästi kaikkein tärkein yksittäinen asia nyt tällä hetkellä. Ja kuten tiedätte, YK pääsihteeri on tehnyt selväksi usean otteeseen, että kansainvälinen yhteisö on huolissaan tästä kysymyksestä. Jotkut pelkäävät, ja olemme yrittäneet, että Sri Lankan kollegat tekisivät tälle asialle jotain, eli että nämä sisäiset pakolaiset jäävät leireille määrittelemättömäksi ajaksi. Ja me katsomme, että tällainen pidennetty vankeus ei ole suhteellista ja se myöskin on YK sopimuksien vastainen. Olemme myöskin huolissamme yleisemminkin ihmisoikeustilanteesta ja olemme tehneet siitä useita julkilausumia. Ehkä kaikkein tärkein asia, joka liittyy viimeaikaisiin tapahtumiin, on se, että mikään ei ole rauhoittanut huolestuneisuuttamme rankaisemattomuuden suhteen, joka tällä hetkellä on täysin vallalla sillankassa. Jos hallitus on vakavissaan siitä, että se ottaisi yhteyttä tamiliyhteisöön, heidät on saatava vakuutetuksi siitä, että heitä ei enää oteta kohteeksi. Siksi ihmisoikeustilanne on nyt niin kriittinen, ei pelkästään nyt, vaan myöskin Silankan tulevaisuuden kannalta. Vihan vähentäminen tamiliyhteisössä on erittäin tärkeää, jotta voidaan yhteensovittaa eri kansanosat. Ja haluaisin vielä mainita, että Disanayagam toimittaja tuomittiin 20 vuoden vankileirille siksi, että hän oli kirjoittanut pari artikkelia vuonna 2006 muistaakseni. Se on erittäin järkyttävä tapaus, mutta emme ole huolissamme pelkästään toimittajasta, vaan siitä viestistä, joka, jonka tämä välittää hallituksen toiminnasta. Tarkoituksemme EU:ssa ei ole nyt tuomita Sri Lankaa, mutta kuitenkin haluaisimme, että näitä pakolaisia ei enää vangittaisi ja että saataisiin päätös rankaisemattomuudelle, jota on nyt edistetty hätätilasäännöin. Sri Lankan pitäisi noudattaa oikeusvaltioperiaatteita ja se voisi esimerkiksi panna täytäntöön perustuslain 17 pykälää ja haluamme heitä tukea siitä, siinä. Silankan hallituksen on todettava, ja tämä ei koske ainoastaan komissiota, vaan yleisestikin jäsenvaltioita, eli me olemme erittäin huolissamme ja me vaadimme toimia. Me olemme keskustelleet usean otteeseen Silankan kollegoiden kanssa, mutta vaikuttaa siltä, että he eivät ole vakuuttuneita vielä siitä, että olemassa on mitään ongelmaa ja suhteet voidaan parantaa ainoastaan, jos konkreettisiin toimiin ryhdytään ongelmien oikaisemiseksi, jota kansainvälinen yhteisökin on vaatinut. Sitten GSP Plus-ohjelma. Tehän tiedätte, että se on väline, joka on sopimus EUn ja tiettyjen kehitysmaiden kanssa, ja me annamme kauppa myönnytyksiä, siis GSPn lisäksi myönnytyksiä siitä hyvästä, että pannaan täytyy 27 kansainvälistä sopimusta. Ja täsmälleen vuosi sitten aloitimme tutkimuksen, joka liittyi kolmen sopimuksen täytäntöönpanoon näistä 27. Ja ikävä kyllä, vaikka aika hyväksyi nämä ehdot, joilla GSP Plus myönnettiin, ei kuitenkaan ole tehnyt yhteistyötä näissä tutkimuksissa, eikä ole antanut asiantuntijoidemme päästä maahan. Näissä olosuhteissa komission lopullinen päätös pohjautuu näille faktoille, joita meillä on käytössämme. Ja komissio ottaa huomioon myöskin Sri Lankan, Sri Lankan tilannetta liittyvät tiedot, joita on saatu muista lähteistä. Sitten itse tutkimuksesta. Se saadaan päätökseen vuosi sen jälkeen, kun se käynnistettiin Sehän on oikeudellinen vaatimuskin, eli lokakuun puoliväliin mennessä. Lehdistö on jo nähnyt osia tästä raportista, joita kolme riippumatonta asiantuntijaa laatinut. Ja komissio on laatimassa omaa raporttiaan näistä tutkimustuloksista ja pyytää jälleen kerran, että Sri Lanka toimisi näissä asioissa. Sri Lankalla on mahdollisuus kommentoida näitä raportteja. Ja mikäli komissio päättää, että voisimme vetäytyä tästä sopimuksesta väliaikaisesti. Silloin neuvosto voi tehdä päätöksen, poistetaanko GSP Plus edut toistaiseksi. Mikäli neuvosto näin päättää, silloin tämä päätös astuu voimaan kuuden kuukauden kuluttua. Korostaisin, että GSP Plus-väline ei ole tarkoitettu rangaistusvälineeksi, vaan se on kannustin ja haluaisin korostaa, että vaikka tämän välineen käyttö keskeytettäisinkin, mutta hallitus sen jälkeen ryhtyisi selkeisiin toimiin tilanteen oikaisemiseksi ja noudattaisi kansainvälisiä sopimuksia, silloin komissio voisi esittää uuden ehdotuksen liittyen siihen, että nämä edut myönnettäisiin uudelleen Sri Lankalle. Mielestäni tämä pitäisi olla osa yhteistyötämme Sri Lankan hallituksen kanssa ja se pitäisi ottaa osaksi tiekarttaa, joka johtaisi parempiin suhteisiin. Panen merkille, että presidentti Rajapaksha on nimittänyt ministeritiimin GSP Plus-tutkimukseen, ja käsittääksemme sen tehtävä on yhteisesti vastata raporttiin, jonka kolme asiantuntijamme ovat laatineet. Täytyy todeta, että tämä reaktio nyt tulee aika myöhäisessä vaiheessa. Meillä on enää kaksi viikkoa aikaa. Ja voi vain korostaa sitä, että mitä tarvitsemme jälleen kerran on konkreettista edistystä. Ja tämän edistyksen on osoitettava, että Sillanka on ryhtynyt tarvittaviin toimiin noudattaakseen sääntöjä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos erittäin paljon komission edustaja David Tirille. Luulenpa, että säästämme herra Tiimansia keskusteluun, jos näin sopii ja voisimme nyt tässä vaiheessa antaa puheenvuoron Sri Lankan eh, suurlähettiläälle herra Arja joka on pyytänyt saada puhua. Ja teillä on käytettävissänne kymmenen minuuttia, jos tahdotte. Ja tervetuloa valiokuntaan. Ja voitte varmasti vastata näihin eh, ehdotuksiin ja vaatimuksiin, joita täällä on esitetty. Uh, may I hear everything and then, uh, then rest... Sopiiko, että kuuntelen ensin kaiken ja vastaan sitten, koska tässä on niin monta asiaa, eli haluaisin ottaa kaikki kommentit ja kysymykset ja sitten vastata uh, lopussa. Ja tässä on kyseessä kuitenkin neljä laajaa asiaa ja puolentoista tunnin keskustelu, niin Haluaisin, että antaisitte minulle hieman enemmän aikaa, jotta tehtäisiin oikeutta tälle tärkeälle kuulemiselle. Minun on nyt kuitenkin kokouksen puheenjohtajana sanottavana, että teidän vastauksistanne olisi hyötyä juuri tässä vaiheessa. Ja minä uskon, että mikään näistä asioista, jotka näissä neljässä puheenvuorossa on tullut esiin, ei tule teille uutisena. Ja siinä mielessä vetoaisin teihin, että käyttäisitte nyt sen puheenvuoron. Teillä olisi käytettävissä ne kymmenen minuuttia. Meillä on nyt tämän sitten kyllä listalla edustajia, jotka haluavat kommentoida, mutta uskon, että he haluaisivat kuulla teidän vastauksenne. Sillä pohjalla voitaisiin sitten käydä asiallista keskustelua. Ei teidän tarvitse käyttää kymmentä minuuttia, jos ette halua. Hyvä on. Pidän puheenvuoroni nyt. Pääasiassa on neljä asiaa, joista on keskusteltu viimeisen puol tunnin tai hieman alle tunnin aikana. Jos aloittaisin ensin maan sisäisistä pakolaisista, koska kuten joku sanoikin, se on se tärkein asia, johon tulisi huomiota kiinnittää. Valitettavasti olen surullinen sen suhteen, että tätä maan sisäisten pakolaisten asiaa on käytetty tässä työvälineenä sen sijaan, että olisi kiinnitetty huomiota maan sisäisten pakolaisten asemaan sinällään. Ja miksi sanon näin? No on huolestuneisuutta turvallisuudesta, koska nämä 280 henkilöä ne 10 000 heistä on jo myöntänyt, että he ovat, he ovat äh, Tamilien äh, jäseniä. Osa on jo pidätetty, ne jotka ovat antaneet äh, tästä liikkeestä tietoa ja heidät on tunnistettu. Me uskomme, että heitä on vielä lisää. Minä toimitan teille lausunnon, joka katastrofinhallinnointiviranomainen on Genevessä laatinut. Tämä on siis tilastotietoa, mutta voin kertoa teille, että kuudes osa maan sisäisistä pakolaisista, jotka olivat leireillä, ne on poistettu leiriltä. Tämä on tapahtunut alle neljän kuukauden sisällä sen jälkeen, kun LTDn terrorismi Sri Lankassa päättyi. No, maan sisäinen pakolaisuus ei ole mikään epätavanomainen ilmiö. Minulla on tässä kartta, jossa, josta näkee ne maat, joissa maan sisäisiä pakolaisia on. Azerbaidsanissa on jopa 600 000 maan sisäistä pakolasta. Georgiassa on 300 000 sisäistä pakolasta. On monia maita. Mutta miksi nyt sitten tässä osoitetaan sormella Sri Lankaa, kun me olemme omasta mielestämme, hoidamme asiaa? Kuten eilen sanoin, tätä asiaa koskevan äh, näyttelyn laivaajassa. Tässä on kysymys siitä, että onko lasi puoleksi tyhjä vaikka vai puoleksi täynnä. Me olemme varmistaneet sen, että maan sisäiset pakolaiset poistetaan leireistä, jotkut on miinanpoisto operaation jälkeen asetettu takaisin asuinsijoilleen. Sitten on maan sisäisiä pakolaisia, jotka haluavat palata perheensä keskuuteen. Me olemme jakaneet mainoksia sen suhteen, että haluaisivatko ihmiset näin toimia ja olemme saaneet vastauksia. Eli 288 pakolaista sadalle 000 on annettu jo henkilö todistus ja 150 on annettu ähm, turvamääritelmä ja osa on jo poistettu leiriltä. Eli on väärin sanoa, että Sri Lankan hallitus ei tee näiden ihmisten äh, suhteen mitään ja että heidän olosuhteensa ovat huonot. Ja näiden identifioiden ähm, maan sisäisten pakolaisten joukossa Minun täytyy myöskin sanoa, että kun tässä puhutaan niin suurella huolella maan sisäisistä pakolaisista, niin samanaikaisesti EU hyvin hiljattain leikkasi elintarvikeapua maan sisäisille pakolaisille. Miksi näin tehtiin, jos olette niin huolissanne heidän hyvinvoinnistaan? Kun kansainvälisiltä virastoilta eh, esitettiin kysymyksiä, ja kun näitä leirejä rakennettiin ja haluttiin äh, äh, vahvistaa tämän äh, leirin perusta, niin kieltäydyttiin, koska oltiin sitä mieltä, että tässä vain käytettiin jotakin tekosyytä, mutta nyt me kärsimme, koska esimerkiksi äh, vessoja ei kaivettu tarpeeksi syvälle ja pohjaa näissä rakennuksissa ei ole sementoiti. Eli me kärsimme sen takia, että olosuhteet kentällä arvioitiin väärin. Ja ICG heti alusta lähtien sanoi, että kenelläkään ei ole pääsyä. Ja sitten kuitenkin myöhemmin sanotaan, että kun me puhumme näille ihmisille, niin, 54 kansalaisjärjestöä, niillä on pääsy tänne leirille, koska miten te muuten olette päässeet näille ihmisille puhumaan? Ja mitä tulee pitkän aikavälin suunnitelmaan, no minulla on tässä kartta, joka osoittaa kaikki Pohjois-Sri Lankan alueet, joista on jo päätöksiä tehty, eli mistä miinat poistetaan ensimmäisenä. Ruskeat ovat niitä alueita, joissa on ihmisasutusta, vihreät ovat alueita, joissa on esimerkiksi karjanhoitoa ja maanviljelystä, koska me olemme sitä mieltä, että ihmisten täytyy löytää jonkinlaista toimintaa, heidän täytyy ryhtyä mm, viljelemään maata. Ja vaaleanpunaiset alueet on jo asutettuja. Ja ketä me sitten asutamme? No, mm, Niemimaalta ja muualta ovat tulleet tänne alueelle vuodesta 1996 lähtien ja tästä syystä on loogista, että ne ihmiset ovat näillä leireillä heidät viedään takaisin, jotka ovat Jafnasta kotoisin, niin heidät palautetaan Jafnaan. Ja nyt he ovat sitten tällä haavaa väliaikaisissa oloissa. Ja kun sanotaan, että mitään ei tapahdu, tai että tämä ei ole mahdollista, niin minun mielestäni tässä ollaan väärässä. Sitten vielä, niin, palaan vielä tähän tullietuusjärjestelmään myöhemmin, mutta haluaisin tehdä yhden asian selväksi. Median vapaus. Tissa Najagam, hän on sekä Sonanan että minun hyvä ystäväni, koska olen itsekin entinen toimittaja. Tässä sanottiin, että Tissaina ja tuomittiin kahden artikkelin kirjoittamisesta. Tämä ei ole totta. Oikea oikeudenkäynti järjestettiin, siihen kului puolitoista vuotta ja tässä oli kolme syytettä. Ensimmäinen syyte liittyy näiden artikkelien kirjoittamiseen, siitä hän sai viisi vuotta. Muut syytteet liittyivät siihen, että artikkelin kautta yritti saada aikaan vaikeuksia ja se ähm, syyte, josta hän sai kymmenen vuotta, oli se, että hän sai rahoitusta LTTEltä ja tämä on osoitettu toteen Meillä on todistusaineisto hänen omia lausuntojaan. Tissa Nayagama korjasi omia lausuntojaan. Ja jos ihminen korjaa omia lausuntoja, niin miksi hän ei tätä lausuntoa antanut heti alussa? Ei voida yhtäältä sanoa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus täytyy säilyttää ja sitten jos saadaan huono tuomio, niin sitten siitä valitetaankin. Eli tässä täytyy valita. Samat, sama oikeusjärjestelmä sen perusteella eh, Tamilin eh, henkilöitä siirrettiin eh, leireille – Eli ei tässä ole kysymystäkään siitä, että Sri Lankan hallitus, no totta kai meillä on ongelmia, ei kukaan yritä piilotella sitä, että meillä on ongelmiakin, mutta tämä on asia erikseen. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä vastata tähän kysymykseen, jossa väitettiin, että koska hän asuu karkotettuna, hän on asunut kuusi kuukautta – itse valitussa karkotuksessa. Minulla on tässä lausunto. Hän on erään keskuksen johtaja ja vuonna 2008 hän sanoi, että herra Desabria hyväksyy Desabrian erohakemuksen. Hän johti mediayksikköä ja tämä päätös astuu voimaan välittömästi herra Desabria henkilökohtaisesti on palauttanut ne rahat, joita hän oli velkaa järjestölle. Tämä hallintoneuvosto tulee päättämään sitten, miten tämän erohakemuksen suhteen toimitaan. Myöskin herra Kramatungan kirje Sunday Leader toukokuussa 2009 Siinä sanottiin, että valvojaa syytetään väärinkäytöksestä itse itsensä mediajournalistiksi julistautunut henkilö, häntä syytetään väärinkäytöksistä. Minulla on nämä asiakirjat tässä edessäni. Niin yritän vain osoittaa, että kyseessä on henkilö, joka puhuu vapaan median puolesta. Hänen kaltaisensa ihmiset ovat nimenomaan käyttäneen väärin sitä oikeutta, etuoikeutta, joka heillä on edustaa mediaa ja täten on mustamaalattu koko media. Eli äh, tässä vastaan niihin kysymyksiin, mitä hän on ottanut esille, niin samalla vetoaisin teihin sen suhteen, että kun tuotte tänne äh, puhtaita todistajia, sellaisia todistajia, joilta ei löydy luurankoja kaapeista, koska tämä on loukkaus, äh, kun hän väittää, että kun väitetään, että hän on oikea henkilö, joka tulisi tuoda tänne todistamaan asioista. Kiitos herra suurlähettiläs. Kiitän teitä siitä, että pysyitte tässä annetussa puheajassa, koska kunnioitan teidän puheaikaanne ja puheoikeuttanne täällä Euroopan parlamentissa, mutta kunnioitan muiden puhujien puheaikaa ihan yhtä paljon. Ja nyt haluaisinkin sitten kutsua edustajia osallistumaan tähän keskusteluun. Täällä on eh, puheenvuorolistalla eh, herra Martin ja rouva Lohbiiler. Herra Martin, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenjohtajia näistä, anteeksi puheenjohtajia ja tavoin näitä esiintyjiä tästä hyvin valaisevista esityksistä, jotka antaa hyvän kuvan tilanteesta maassa. Tietysti parlamenttina on oikein, että ilmaisemme huolemme ihmisoikeustilanteesta Sri Lankasta helmikuussa ja maaliskuussa olemme päätöslauselmme hyväksyneet, tästä olemme siis olleet aktiivisia. Ei tietysti sanoa teille tai jäsenille sanoa tätä, mutta vieraillemme on parempi sanoa, että on. Että valiokuntana me ole kenenkään puolella, me ihmisoikeuksien puolella emme ole, Tamilien puolella emme ole, kenenkään monikaan puolella, me ihmisoikeuksien puolella tässä debatissa, ja haluamme tästä vain saada totuuden esille ja päästä eteenpäin. Henkilökohtainen näkemykseni on, että hallitus on tässä hyvän tilaisuuden menettänyt, jos he olisivat humanisuutta osoittaneet ja nöyryyttä voiton hetkellä, niin he olisivat voineet tätä sopua auttaa syntymään. Ja kaksi virasta on ottanut esille sen, että se miten tamilit, ei tamilit tiikerit, vaan miten tamilit, miten heitä kohdellaan, kohdeltiin tämän konfliktin tai tämän konfliktin päättyessä, niin se on luomassa epäluottamusta ja mahdollisesti tulevia terroristeja – ja tämä on traaginen tilanne, kun otetaan koko saaren historia. Tämä, tässä on hyvä tilaisuus menetetty. Kuulin, mitä lähet, suurlähettilä sanoi, riippumatta lakkarista, mutta kaikki näyttää, mitä meillä on. Viittaa siihen, että on hyvin vaikeaa tai ole YK, millä tahansa muulle järjestölle päästä kunnolla näihin leireihin arvioimaan tilannetta niiden sisällä – ja jos kerran tilanne on niin hyvä näillä leireillä, niin miksi sinne pääsy kielletään? Ja se vain luo enemmän epäluottamusta. Ja se, miksi ihmiset eivät saisi lähteä, miksi näitä päiväpasseja, miksi eivät pääsisi takaisin omaan kotiinsa edes tai sukulaisten ystävien luokse. Mutta tietysti jos kodit ovat olemassa, niin jos onkin riski miinusta, niin se pitäisi kyllä heidän oma oikeutensa riskinsä. Jos todella pyrkitään, pyritään selvittämään mahdollisia yhteyksiä tiikereihin, niin etnistä puhdistusta melkein haluaisin tässä käyttää, mutta en kuitenkaan. Se on ikään kuin tapa siirtää ihmisiä paikasta toiseen maassa, jotta tamili enemmistö ei syntyisi pohjoiseen. Median vapaus suurlähettilään, sitä en oikein uskeminen täytyy sanoa, että Sitten lopuksi puheenjohtaja GSP Plusasta sanoin kaupan, ulkomaankaupan valiokunnassa EUna me olemme GSP Plussa olleet hitaita käyttämään. on täysin oikein mikään rangaistus, vaan annamme muille maille, joiden uskomme noudattavan ihmisoikeuksia. Jos ihmisoikeudet kohtaan ilmeisiä. Minä lähden siitä, että maa, jolla GSP Plus annetaan, kieltäytyy tekemästä yhteistyötä EUn tarkkaiden kanssa, niin se itsessään jo pitäisi olla syy ottaa tämä suositumus pois. Koko humanitaarinen näyttö ja mitä meillä on muutakin näyttöä esitetty, ei pelkästään tässä valikunnassa, vaan viimeisen vuoden aikana, mitä ollaan tiedotusvälineistä luettu, niin se on siinä mielessä hyvin tyytymätöntä, mitä on tiedotusvälineistä kuultu mikä saattaa olla ei, mutta UK-hallitus väittää, että se tätä raporttia nähnyt, mutta äh, tiedotusvälineiden kautta tulee osia siitä, niin sekin on epätyydyttävä tilanne. Se, mutta se, mitä raportista saadaan tai mitä siinä on sisällä, niin mielestäni on, e, se on ihan selvää, että GSP pitäisi ottaa pois. GSP Plus. Kiitos herra Martin. Äh, sitten anna puheenvuoron Rova Lohbiinerille, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Näistä sisäisistä pakolaisista. Kuten edellinen puhuja sanoi, me olemme saaneet hyvin paljon tietoja, hyvin yksityiskohtaisia tietoja ja myöskin Silankan suurlähettilältä. Ehdottaisin, no ei ole mitään epäilystä, etteikö tilanne olisi nyt kiireellinen, mitä toimia välittömästi. Meidän pitäisi ehkä miettiä sitä, että tämä valiokunta ottaisi yhteyttä hallitukseen ja vielä painottaisi sitä, että vaadimme, että YK ja UNICEF saisivat pääsyn jälleen alueelle. Se on erittäin tärkeää mielestäni. Suurlähettiläs totesi, että monet henkilöt on jo vapautettu, mutta olen nähnyt Amnesty Internationalin raportin, jossa on sanottu, että elokuussa 800 hindu- ja katolisia pappeja vapautettiin, mutta tässä on se ongelma. Eli ihmiset eivät voi enää palata sinne, missä he ovat asuneet aikaisemmin. Eli heidät on ohjattu tietyille erittäin turvallisille armeijan valvomille alueille. Eli tämä ongelma pitäisi ratkaista pitkäaikaisesti. Nämä on, henkilöt on ehkä vapautettu, mutta miten sitten pitkäaikaista voidaan ratkaista tämä ongelma, mihin he sitten menevät. Olemme myöskin kuulleet, että hyvin monet toimittajat joutuvat vainon kohteeksi ja heitä on myöskin surmattu kanssa ja että siitä ei ole seurannut mitään rangaistuksia. Ja tästä puhuttiin samoin myöskin eilen, kun puhumme Venäjän tilanteesta. Eli tämä on samantyyppinen tilanne. Eli meidän täytyy nyt torjua rankaisemattomuutta. Ja Sri Lankan hallitukselta pitää vaatia, että se toteuttaa tutkimuksia, kuka on tehnyt näitä murhia näissä yksittäistapauksissa. ehkä voisimme täydentää tätä kirjettä hallitukselle ja pyytää, että YK on erityisraportoja median vapauden osalta voisi käydä paikalle, että näitä sääntöjä noudatettaisiin. No, täällä on puhuttu hyvin intohimoisesti, ja se mitä Crisis Groupin edustaja sanoi, se oli erittäin keskeistä. Näiden 30 vuoden brutaalien konfliktien jälkeen maassa on kärsit hyvin paljon, koko maan kehitys on kärsinyt. Eli nyt hallituksen pitäisi nyt päästä pois tästä kierteestä, miettiä, että ketkä ovat olleet pettureita ja ketkä ovat taistelleet terroristeja vastaan. Meidän pitää löytää poliittinen ratkaisu ja miettiä, mitkä olivat tämän konfliktin syitä. Eli tässä parlamentissakin pitäisi nyt keskittyä siihen, että me emme ajattele asiaa vain yksipuolisesti, vaan ajattelemme kansalaisten etuja riippumatta siitä, mihin etniseen ryhmään he kuuluvat. Kiitos. Ja kiitos rouva Lohbiiler. Tässä kollega Martin ja kollega Lohbiiler ovat tehneet ihan konkreettisia ehdotuksia eh, herra Martin liittyen tähän GSP plus järjestelmän poistamiseen nyt tiedossa olevilla perusteilla. Ja, ja sitten Rova Lohbiiler on esittänyt, että valiokunta kääntyisi Sri Lankan hallituksen puoleen ja muistuttaisi näistä sen velvollisuuksista taata YK, YK edustajien pääsy alueelle ja me voimme keskustella näistä ehdotuksista tässä. E, ehdottaisin, että etenemme nyt niin, että kuulemme, mitä meidän kolme vieraspuhujaamme eh, sanovat tähänastisesta keskustelusta. Ja, tota, sitten haluaisin vielä lopuksi kuulla eh, komission edustajan puheenvuoroja. Jos suurlähettiläs haluaa lyhyesti reagoida, niin sekin varmasti käy. Meillä on puoli tuntia aikaa. Pyytäisin teitä olemaan aika tiivissanaisia. Tehdäänkö niin, että herra Strölein voi kommentoida keskustelua nyt ja sitten Desapria ja Gerard. Olkaa hyvä. Ehkä myös näitä tehtyjä ehdotuksia. Uh, thank you uh, again, Madam Chair, for giving me the floor. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Salissa ollaan aika pitkälti yhtä mieltä ja maailmassakin ollaan pitkälti yhtä mieltä tästä uh, maan sisäisten pakolaisten ongelmasta, josta keskustellaan. Mutta mitä median vapauteen tulee, niin haluaisin painottaa sitä mielenkiintoista seikkaa, että sen sijaan, että puututtaisiin tähän mediavapauden asiaan, herra suurlähettiläs, niin sen sijaan hyökkäsitte toimittajaa vastaan. Ja minun mielestäni tämä nyt osoittaa sen poitin, joka, jota tässä on yritetty tehdä. Niin, sitten mitä tulee maan sisäisiin pakolaisiin? Suurlähettiläs sanoi, että kuudesosa on jo poistettu leireiltä. No tämä on mielenkiintoinen numerotieto, koska en ole nähnyt tällaista tietoa, missä minulla on luettelo kaikista Äh, hallituksen hyvin keskenään ristiriitaisista julkilausumista, mutta tällaista tietoa ei täältä löydy. Minulla ei tällaista asiakirjaa listallani ole, jos voitte toimittaa sen minulle, niin se olisi hyvä. Ja miksi sitten emme kiinnitä huomiota Georgian ja Azerbaidsanin? No ehkä ette ole tajunneet sitä, että hyvin suuri osa konfliktin uhreista ovat vuodelta 1994. No kyllä me heihinkin kiinnitämme huomiota. Meillä on kertomuksia Georgiaan ja Azerbaidsanin liittyen ja juuri olemme maanantaina julkaisemassa vuoristokarabahin tilanteesta raportin. 94 on se vuosi, jolta suurin osa äh, näistä pakolaisista on lähtöisin. Ja me emme halua sellaista tilannetta, että vielä 15 vuoden päästäkin nuo leirit ovat siellä. Miksi ei ole äh, sementtilattia laitettu? No sen takia, että me emme halua, että näistä leireistä tulisi pysyviä. suht suorasukaisia vastauksia kysymyksiin. Puhuitte, että monille ihmisille on annettu tällainen turvamääritys. No voisitteko, en saanut sitä numeroa, mutta tämä kiinnostaisi minua. Ja jos voisitte kertoa minulle, jos näille on annettu tältelmä, niin miksi he eivät sitten voi poistua näiltä leireiltä? Miksi he eivät voi parata, palata kotiin sukulaistensa luo? Miksi he ovat edelleen vankeina? Nämä olisivat ne kohdat, no vielä haluaisin sanoa sen, että no, tässä sanottiin, että toimittaja on käyttänyt väärin sananvapauden etuoikeutta. No eihän sananvapaus ole etuoikeus, vaan se on oikeus. Mikrofoni. Arvoisa suurlähettiläs, nyt te ette käyttänyt mikrofonia, niin teidän huomautuksenne ei tullut tulkkien tietoon. Voitteko te sanoa sen uudestaan? What I said was, the impression given was that I... Se mitä sanoin, että kun annettiin vaikutelma, että en sanonut, siis lehtimies viittasi siihen, Ei ollut tästä kirjoittamisesta kyse. Yritin siis selittää, että kun kaikki keskittyvät vain siihen, että tämä artikkeli sopivasti unohtui sen, että kyse oli siitä, että miten terroristiorganisaatio sai rahaa. Jos seurataan al jos niistä tulee sekkejä taskuun. Saatte tarvittaessa lopuksi puheenvuoron, mutta etenemme kuitenkin tässä ehdottamassani järjestyksessä. Ja nyt sitten haluan antaa herra Desaprialle puheenvuoron ja hän varmasti voi, voi sitten antaa oman vastauksensa näihin esittämiin esitettyihin syytteisiin. Olkaa hyvä herra Desapria. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on puhuttu muutamasta asiasta liittyen turvallisuuskysymyksiin, eli pakolaisia ei voida vapauttaa turvallisuussyistä. entinen Geneven suurlähettiläs Dana Chandra oli se, joka oli toukokuussa Genevessä kokouksessa, ja hän järjesti kampanjan EUn päätösasemaa vastaan. Ja nyt hänet on kutsuttu takaisin Sri Lankaan tämän jälkeen. Ja näin hän kirjoitti viime viikolla. Hän sanoi, voi olla 10-20 000 LTDn kannattajaa, mutta entä ne 200 000 muuta? Meidän pitää vapauttaa heidät välittömästi. Nämä eivät ole minun sanojani, vaan entinen Sri Lankan suurlähettilän sanoja. Ja hän sanoi, että tämä toimittaja Sinil Gaigam, hän ei saanut kunnollista oikeudenkäyntiä. Hänet tuomittiin hyvin rankan ja tiukan terroristilain nojalla. Ja kyseessä on epädemokraattinen laki. Ja hän tuli Geneven kampanjoimaan tätä lakia vastaan. Presidentti sanoi, että tämä on antidemokraattinen laki ja hän toimittaja tuomittiin tämän lain nojalta. Mitä näyttää ei ollut siitä, että rahat tulivat Tamilitiigereiltä, paitsi hänen oma toteamuksensa. Ja kyseessä oli tuhat dollaria. Ja mihin hän sitä käytti rahat? No se on tärkeää. Hallitus sanoi, että hän käytti nämä rahat painakseen lehtiään ja kirjoitakseen nämä kaksi artikkelia. Hänet tuomittiin sitä, että hän kirjoitti nämä artikkelit ja sai rahaa Tamileilta. Tärkein syytös häntä vastaan oli se, että hän kirjoitti artikkeleita, koska hän sai rahaa, ei aseiden oston, hän ei tappanut ketään, hän ei yllyttänyt väkivaltaan, hän vain julkisi, julkisti lehtiä. Hän käytti rahat lehden julkistamiseen ja siksi hänet tuomittiin. Nämä ovat hallituksen edustajan Lakshman Hulgalin sanoja. Hän sanoi, että hänet tuomittiin, koska hän kirjoitti kaksi artikkelia hallitusta vastaan. Nämä ovat hallituksen omia sanoja. Ja hänet tuomittiin 80 vuodeksi, hän sai 10 plus 10 vuotta – Lopullinen tuomio oli siis 20 vuotta kahden artikkelin kirjoittamisesta. LTTn johtajat, jotka ovat tappaneet 400 poliisia 90-luvulla, ovat tällä hetkellä ministereinä. Täytyy nyt katsoa, mitä tapahtuu poliittisesti. Tämä on poliittinen oikeudenkäynti. Ja tässä halutaan välittää viesti muille. Eli jos kirjoitatte tästä ja yksi tuomari myöskin mainit näistä. Ja nämä artikkelit kirjoittiin vuonna 2004, eikä niiden takia tapahtunut yhtään mitään. Kaksi presidentin neuvonantajaa sanoivat oikeudessa, että nämä artikkelit eivät kiihota ketään väkivaltaan. Kaksi presidentin neuvonantajaa totesi näin oikeudenkäynnissä, mutta hänet tuomittiin kuitenkin. Eli jos hän, sanotaan, että hänellä oli kunnollinen oikeudenmukainen oikeudenkäynti, se ei pidä paikkaansa. Sitten sisäisten pakolaisten turvallisuus. No eilen kuultiin poliisin taholta, että 20 000 pakolaista pak- pakeni leiriltä. Ja kuka on sitten vastuussa tästä? Jos on turvallisuusongelmia, hallitus ei voi sen takia vapauttaa heitä. No miksi hallitusten salli sen, että 20 000 sisäistä pakolaista lähti karkuun? Eli hallitus ja poliisin erityisyksikkö on todennut tästä ja tästä on kirjoitettu lehdissä. Ja kyse ei ollut mistään hallituksen vastaisesta sanomalehdestä. Ja nämä sisäiset pakolaiset hallituksen mukaan he ovat tallettaneet 500 miljoonaa rupiaa pankkiin. Hallituksen leireillä on avattu 20 000 tiliä. Rahat on pitänyt ostaa ja sillä on ostettu ruokaa. Ihmisillä on rahaa ja he voivat palata sukulaistensa luo. He voivat vuokrata asuntoja, koska he saavat rahaa diasporaperheeltään. 500 miljoonaa rupiaa on, ovat nämä henkilöt tallettaneet tileille. Mutta tässä on puhuttu turvallisuuskysymyksistä ja maamiinoista. No miksi eivät toimittajat sitten pääse leireille? Hallituksen on vastattava näihin kysymyksiin, eikä se voi sanoa, että ei pidä hyökätä hallitusta vastaan. Jos olisin ottanut varoja vapaalta medialiikkeeltä, siitä ei ole mitään näyttöä. Ja sama sanomalehti voin äh, siterata vaikka sataa artikkelia, jos haluaisin, mutta en nyt kuitenkaan tee niin. En nyt halua hyökätä ketään vastaan. Saamelaiset voivat kirjoittaa mitä haluavat, mutta se ei kuitenkaan toimi todisteena oikeuslaitoksessa. Haluaisin vain rakentavaa keskustelua ja haluaisin hallituksen sitoutuvan me olemme tavanneet hallituksen edustajia, me olemme tavanneet presidentin, me tiedämme, että meillä oli hyvin brutaali sota ja meidän pitää edetä tässä maassa. Ja me tarvitsemme nyt sovittelua ja meidän täytyy nähdä, mikä meni oik väärin sen sijaan, että syyttelemme toisiamme. Ja siksi en halua syyttää ketään. Eli jos haluamme edetä, meidän täytyy katsoa taaksepäin ja katsoa, kuka, kirjoitti, kuka tappoi toimittajia ja miten voimme päästä eteenpäin. Tätä me haluamme hallitukselta. Meidän pitää edetä ja meidän pitää sovitella näitä asioita. Kiitos. Kiitos oikein paljon herra Desapria näistä rakentavista sanoistanne. Ja sitten herra Gerard Voitte kommentoida keskustelua. Thank you, Madam Chair. Um, at the... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä YK on yleiskokouksen 64. istunnossa pääministeri, joka edusti Slegan hallitusta ja hän johti valtuuskuntaa, hän sanoi, että yksi prioriteeteistamme on ollut vastata näihin maan sisäisten pakolaisten humanitaariseen tarpeisiin ja taata heidän ihmisarvoinen paluu koteihinsa. Tällä hetkellä he ovat väliaikaisissa oloissa ja meidän täytyy pystyä vastaamaan niihin standardeihin, jotka vastaavat meidän korkeita standardeja, kuten myöskin kansainvälisiä normeja. Sri Lanka on sitoutunut noudattamaan ihmisoikeuksien ja humanitaarisen lainsäädännön lakeja. No me olemme tämän tyyppisistä sitoumuksista hyvin iloisia ja on selvää, että me haluaisimme nähdä Sri Lankan, Sri Lankan hallituksen jatkavan ponnistelujaan täytäntöön panemalla kansainvälisiä ihmisoikeus- ja humanitaarisia lakeja. Mitä tulee näihin leireihin, maan sisäisten pakolaisten leireihin. No, tähän on nyt puututtu hyvin ristiriitaisella tavalla. Näiden leirien luonne me tiedämme, että se on määritelmältään jo määrä väliaikainen sen täytyy luonteeltaan olla väliaikainen. Minun kokemukseni viimeisen 17 vuoden aikana on se, että no, olen vieraillut, luoja tietää kuinka monella leirillä, niin me olemme aina pyrkineet edistämään sellaisia standardeja, jotka ovat väliaikaisia. Ja se ei johdu siitä, että se on luonteeltaan väliaikainen, vaan se myös kunnioittaa näiden siviilien oikeuksia. Professori Waterkelling vetosi YK periaatteisiin, jotka koskevat maan sisäisiä pakolaisia. Tämä on väline, joka otettiin käyttöön vuonna 1998 ja monet maat käyttävät näitä Sri Lanka mukaan lukien. Tämä on käännetty eri kielille, jotta srilankalaiset toimivat, toimijat ymmärtäisivät nämä suuntaviivat ja me toivoisimme, että kaikki humanitaarinen yhteisö mukaan lukion noudattaisi näitä suuntaviivoja, mutta myöskin tietenkin Srilankan hallituksen tulisi noudattaa näitä suuntaviivoja. Ja viimeiseksi, ja olen varma, että muut ja varmaan komissiokin on tästä samaa mieltä, on hyvin hankalaa kun toimii humanitaarisena työntekijänä tällaisessa ympäristössä. Joka päivä ei tiedä, onko oikeutta vierailla leirillä, on koko ajan valvovan silmän alaisena vain sen takia, että tekee humanitaarista työtä, eikä edes tiedä, päättyykö tekemäsi humanitaarinen työ kunnianarvoisella tavalla. Ja ne, jotka rahoittavat humanitaarista apua, heillä on myöskin ongelma edessään. Ja minun mielestäni meidän, meidän täytyy saada vakuutuksia siitä, että tämä tilanne saadaan vietyä päätökseen ja samaan aikaan meidän täytyy myöskin puuttua siihen, eh, hyväksyä se, että tämä on eettinen humanitaarinen ongelma. Kiitos herra Gerard. On todellakin todettava, että on, on täysin sietämätön tilanne, jos, jos eh, joku hallitus, niin kuin tässä tapauksessa Sri Lankan hallitus, ei kunnioita kansainvälisten humanitaaristen organisaatioiden eh, toimintaa. Ja meillä on tiedossa, että kaksi YK tamilityöntekijää pidätettiin kesäkuussa ja he ovat tiettävästi edelleen vangittuna ilman, että on esitetty minkäänlaisia syytteitä ja tilanteessa, jossa YK on voimakkaasti protestoinut tätä vastaan. Nyt olisi mielenkiintoista kysyä, haluaisiko komissio lausua tästä asiasta jotakin. Ehkä minun on kuitenkin sanottava se, että tietysti Euroopan parlamentin kannalta on hieman kiusallista, että lehdistössä käsitellään tällaista keskeneräistä raporttia. Eh, minä olen tottunut siihen, että asiakirjat ovat joko julkisia tai ne eivät ole julkisia, mutta että ne ovat julkisia joillekin ja kaikille ei, niin, niin se on tietysti ongelmallinen tilanne, että eh, meillä olisi varmasti ollut paljon hyötyä, jos me olisimme voineet vaikka käydä komission kanssa luottamuksellisia keskusteluja tästä raportista, kun se kerran on levinnyt julkisuuteen. Mutta me tiedämme sen sisällöstä yhtä sun toista ja, ja arvostan kovasti sitä, mitä herra Tiir täällä täällä kertoi meille komission lähestymistavasta. Ehkä herra Tiimans haluaa osallistua keskusteluun. Voitte tietysti itse päättää, mutta kysyn, että haluatteko puhua. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin, kuten kollegani jo totesi, niin totta kai Euroopan komissio tukee sitä, että ainakin valtaosa näistä maan sisäisistä pakolaisista vapautettaisiin leireiltä ja että humanitaariset järjestöt pääsisivät näille leireille. Ja tietysti olemme kaikki tukemassa näitä vaatimuksia. Kyse ei liity pelkästään maan sisäisiin pakolaisiin, me olemme erittäin huolestuneita muista ihmisoikeuskysymyksistä maan sisällä. Oli kyse sitten sieppauksista, katoamisista, laittomista surmaamisista, kiduttamisesta, sanan ja tiedonvapauden rajoittamisesta. Kyse on myöskin tilanteesta, jossa ikävä kyllä komission tutkija, joka nimettiin vuonna 2006, on tätä tutkimusta ei enää jatketa ja tutkimuslautakunta ei ole julkistanut mitään tuloksia. Me muistamme erittäin hyvin, että humanitaariset järjestöjen työntekijöitä on surmattu Sri Lankassa ja tietysti toivomme, että tämä tutkimuslautakunta olisi julkistanut jonkinlaisen raportin siitä, mitä on tapahtunut. Tietysti ikävää on myöskin se, että poikkeussäännöstö on edelleen voimassa ja kansallinen ihmisoikeuskomitea ei enää toimi riippumattomasti ja se on nyt kansainvälisesti laskettu, mitä tulee sen statukseen. Maan sisäisten pakolaisten tilanne on tietysti kaikkein kiireellisin ja sellainen, johon pitää puuttua välittömästi, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että ihmisoikeuskysymykset ovat paljon laajempia. Ja ne kattavat paljon suurempia viranomaisten vastuualueita. Nyt kun sisällissota on päättynyt, toivomme, että tilanne voi korjaantua ja toivomme, että tässä mielessä Sri Lanka toimii mahdollisimman pikaisesti. Mutta haluaisin vielä antaa puheenvuoron kollegoilleni. Heillä on muutama kommentti tehtävänä. Tämä varmasti sopii. Olkaa hyvä, herra Tir. Thank you very much, Madam Chairman. I'll be brief. I know time is short. Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti. Kun hyvä ystäväni suurlähettilästä kuuntelen, saimme minut ajattelemaan että jos kaikki tunnustaisimme, että ongelma on olemassa, eikä kyse ole pelkästään siitä, että puolustetaan äh, asemiamme, niin ei pitäisi argumentoida faktoista, vaan voitaisiin, e, ei täytyisi argumentoida faktoista, vaan me keskittyä tilanteen korjaamiseen. En ole sanonut, etteikö mitään leirien suhteen tehtäisi. En ole myöskään viitannut siihen, että ettei olisi vaikea käsitellä näin suurta määrää ihmisiä, mutta kuten olen ottanut esille, miksi on tarpeen käsitellä heitä, miksi antaa heidän mennä. Ongelmat, joita on nähty, on, ovat se, että jotkut heistä on viety toiselle leirille, mutta heitä ei ole välttämättä vapautettu, heitä viety toiselle leirille. Toiseksi, ei siis kaikki, mutta jotkut. Monsunit, monsunit ovat tulossa ja se on tietysti yksi suurimmista huolenaiheista, kun puhutaan öljyn olosuhteista. Kolmanneksi, eivät kaikki alueet, joilta nämä ihmiset tulevat, ole miinoitettuja. Ymmärrämme niin, että mikään ei heitä estä tiettyihin joihinkin osiin maista palaamasta. Sanoisin, että ei meillä koskaan ole ollut samoja ongelmia pääsyn kanssa Azerbaidžanin tai Georgian, jotka sattuvat olemaan maat, jotka aika hyvin, mutta vertailut ovat tietysti ihan hankalia. Tietysti ei ole ratkaisu YK, ICRC, muita syyttää. Olisin me odottanut, että hallitus olisi tukenut heitä täysin. Haluaisin, että hallitus tukisi meitä viisumien kanssa, että varmistettaisiin, että ihmisemme voivat liikkua ja että palaajat voivat liikkua vapaasti. Sitten ihmisoikeustilanne lopulta. Minun ei varmaan tarvitse käsitellä raportteja, jotka ovat olleet tiedotusvälineissä äskettäin, mutta yli 30 journalistia on tapettu viimeisen neljän vuoden aikana ja 70 taitaa olla joutunut pakenemaan, jos ymmärrän, ja se taitaa olla suurin luku mistä tahansa yksittäistä maasta. Äh, kiitos erittäin paljon komission edustajille näistä hyvistä ja informatiivisista puheenvuoroista ja varmaan sitten aikanamme tutustumme teidän raporttiinne, kun se virallisesti ilmestyy. Nyt on aika vetää yhteen tämän, tämän mielenkiintoisen kuulemisen äh, tulokset ja todellakin kiitän valtavan paljon kaikkia teitä kolmea, jotka olette tulleet tänne jakamaan tietoanne ja kokemuksianne. Ja haluaisin suurlähettiläs, jos hyvin lyhyesti haluatte kommentoida, niin olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen käsitellyt median ja maan sisäiset pakolaiset kysymykset, eli en toista, mutta haluaisin lisätä yhden asian vielä maan sisäisiin pakolaisiin liittyen. Olen toimittanut teille asiakirjan ja olen jakanut tätä asiakirjaa myöskin parlamentin kunnianarvoisille jäsenille ja tässä kerrotaan näistä tilastotiedoista. olin, minua huolestuttaa, kun kuulen, että ihmiset sanovat, että täytyisi päästä nämä ihmiset leiristä ulos ja jos miinoja on, niin ihmiset sitten räjähtävät ilmaan. No ehkä tämä on se tapa, jolla asiat hoidetaan Euroopassa, mutta emme me Sri Lankassa näin asioita hoida. Me olemme vastuussa omasta kansastamme ja me emme tee tätä sen takia, että te haluatte, että me toimimme näin, vaan me teemme sen sen takia, että se täytyy tehdä kansan takia. LTT on pitänyt näitä ihmisiä vankina 30 vuotta, eli me kyllä hoidamme tämän homman. Samalla tavalla kuin annatte tunnustusta muillekin, niin antakaa meillekin tunnustusta. Teidän ei tule, tarvitse tulla 15 vuoden päästä huolehtimaan asioista, mutta meidän ei tule läksyttää siitä, mitä 15 vuoden päästä tulisi tapahtua. Toiseksi, herra Desaprias, hyvin mielenkiintoinen logiikka joka tavallaan vain osoittaa toteen sen, mitä sanoin. Herra Tissanajagam otti vain vastaan puolitoista tuhatta USA-dollaria. Herra Desabria ei minun mukaan, vaan Sandy Leader ja muut ovat puhuneet siitä, että hallituksen sympatioisojat toimivat tällä tavalla, mutta no on ihan ok kirjoittaa artikkeleita, mutta jos joku haluaisi kirjoittaa Euroopassa antisemitistisen artikkelin, niin mitä tekisitte? Ei tarvitse muuta sanoa. Sitten haluaisin puhua ihmisoikeuksista, niin kuinka paljon aikaa minulla onkaan? pari minuuttia, koska minä myöskin haluaisin saada itselleni pari minuuttia. Saanko viisi minuuttia? Niin. Ihmisoikeudet. Lähetän teille nootin tästä. Niin, tämä tulietuuskohteluohjelma Sri Lankan hallitus ei kuulemma ole tehnyt mitään. Olen tehnyt teille hyvin selväksi sen, että Sri Lankan hallitus ei ole ollut mukana tutkinnassa periaatteellisista syistä. Ja hallitukset voivat tehdä tällaisia päätöksiä. Mitä me teimme? Tuolloin me sanoimme, että me emme tutkintaan tule osallistumaan. Me olemme yhteistyössä komission kanssa näistä kolmesta sopimuksesta. Euroopan unionin komissio on myös toiminut näin. He järjestivät Brysselissä ja Kolombossa kaksi kokousta tähän GSP Plussaan liittyen. Me olemme seitsemän otteeseen, olen toimittanut teillekin kopion tästä. Meillä on tällainen muistio, jossa käydään läpi kaikki ihmisoikeushuolenaiheet. Me olemme pitäneet yhteyttä näihin osapuoliin tämän asian tiimoilta. Ja sitten Davidin kysymys siitä, tämä ulkoasiaministeriön komitea, aikooko se antaa vastauksen asiantuntijakertomukseen. No mitään vastausta ei asiantuntijakertomukseen ole tulossa. Me hoidamme tämän asian komission kanssa, Euroopan unionin kanssa ja 27 jäsenvaltion kanssa, koska me olemme sitä mieltä, että että kun täytäntöön pannaan asioita, niin mikä on sitten kynnys? Onko se 40 prosenttia, 50 prosenttia, 80 prosenttia vai 99 prosenttia? Ei ketään koskaan ole asetettu tutkinnan alle näistä ihmisoikeusasioista. Me säännöllisesti raportoimme tästä YKlle ja Euroopan unionille, eli mitä minne, meihin tulee, ja hallituksella on oikeus tällaisen arvion tekemiseen. Me olemme tehneet periaatepäätöksen, ja minä haluan vain sanoa, että Sri Lankan hallitus jatkossakin on yhteydessä komissioon silloin, kun on kysymys GSP Plus-ohjelmaan liittyvistä huolenaiheista. Me tulemme korjaamaan kaikki ne puutteet, joita tulee esille, koska me kaikki toimimme epätäydellisessä järjestelmässä te ja me. Me tunnustamme tämän ja siitä syystä viime viikon aikana YK edustaja on pyytänyt pääsyä kymmenen päivän sisällä, mutta niin haluaisin vakuuttaa yhteenvedonomaisesti, että niin kauan kuin tämä valiokunta ja tämä parlamentti vastaa, reagoi ja kunnioittaa Sri Lankan kaltaista miestä saman tapaan kuin me kunnioitamme teitä, niin me tulemme olemaan yhteydessä teihin ja haluaisin kiittää teitä vielä tästä mahdollisuudesta puhua Sri Lankan hallituksen nimissä. Um, Kiitoksia. Eli me olemme saaneet hyvin selkeitä tietoja ja neuvoja sen suhteen, miten meidän pitäisi toimia tässä tilanteessa tulevaisuudessa ja mitä komission pitäisi tehdä. Ja sitten myöskin kuulemme, mitä komissio odottaa Sri Lankalta Eli tällaiset sisäiset siirtämiset ja rankaisemattomuuskysymykset ovat asioita, joihin pitää puuttua, ja oikeusvaltioperiaatetta pitää myöskin vahvistaa. Myöskin lehdistön vapaus on tärkeä kysymys, ja me tiedämme, että tämä on ongelma hyvin monissa maailman maissa, ja meidän täytyy suojella toimittajia, jotka eivät voi kirjoittaa ja julkistaa artikkeleitaan vapaasti. Se on tietysti myöskin suuri ongelma, kun kansa on tilanteessa, jossa he eivät saa tietoja. Suurlähettilös haluaisin vain sanoa, että tietysti tässä valiokunnassa meidän täytyy käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä kaikissa maailman maissa. Euroopan unionilla on ulkosuhteita kaikkiin maailman maihin. Ja varmasti pystymme keskustelemaan näistä sisäis- maan sisäisistä pakolaisista myöskin Azerbaidžanissa ja Georgiassa, mutta sitä nyt keskustelua ei käyty tänään. Ja David Martinin puolesta haluaisin sanoa, että tiedän, että Martin ei sano, että ihmiset pitäisi jättää miinojen armoille. Tiedän hänet liian hyvin, uskoakseni mitään sellaista. Mutta me kaikki katsomme, että ikävä kyllä tänne hallituksenne käyttää tätä asiaa yhtenä tekosyynä siinä, miksi se ei toimi näiden sisäisten pakolaisten suhteen. Ja lopuksi toivon, että hallituksenne ottaisi vakavasti YK erityisraportoijan ohjeet sen suhteen, miten noudattaa ihmisoikeusvaatimuksia silloinkin, kun torjutaan terrorismia. Me kaikki haluamme torjua terrorismia, mutta ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate ovat asioita, joiden pitäisi olla vallalla. Eli kiitoksia kaikille, kiitoksia asiantuntijoille. Tämä oli erittäin hyödyllistä tietoa parlamentille. Meidän täytyy jatkaa neuvottelua komission ja neuvoston kanssa GSP Plus tuljetusjärjestelmästä. Kiitos. Eli nyt viiden minuutin tauko ja sen jälkeen sitten on laajennetun puheenjohtajiston kokous.